Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen haluaisin aloittaa tältä viikolta. Esityslista on teille jaettu. Oletteko tyytyväisiä esityslistaan? Ainakaan ei ole esitetty toiveita, sitä muut, että sitä muutettaisiin. Haluaisin viitata siihen, että tämä on julkinen kokous, eli tästä tämä lähetetään internetistä webstreaminä. Kiitämme tulkkauspalveluja. Sitten toinen ja viides ja 16 ja 17 joulukuuta pöytäkirjat Onko niihin huomautuksia? Näin ei ole. Joten nämä pöytäkirjat ovat näin hyväksyttyjä, niin pääsemmekin sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohtaan neljä, vastuuvapaus, yleinen talousarvio, Euroopan, Euroopan komissio, Jatkamme komissiojäsenten kuulemisia. Esittelijänä Markus Piiper. Myöskin tilintarkastustuomioistuimen edustajat toivottaisin tervetulleeksi ja ennen kaikkea toivotan tervetulleeksi komission jäsen Andorin. Tervetuloa valiokuntaamme. Aloitamme esitystä mukaan ja tilintarkastustuomioistuin saa ensimmäisen puheenvuoron. arvoisa puhemies, puheenjohtaja, arvon jäsenet. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta minulla on ilo ja kunnia esitellä teille lukua kuusi koskevat tulokset, siis tilinpäätöksen lukua kuusi koskevat tulokset. Vuonna 2012 tilintarkastustuomioistuin valmisteli toisen kerran erityisen arvion, joka koskee työllisyys- ja sosiaaliasioita. Tämä mahdollistaa sen, että voimme yksilöidä tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät työllisyys- ja sosiaaliasioihin, jotka joskus ovat erilaisia kuin ne, jotka liittyvät lukuun viisi aluepolitiikkaan. EUn varainkäyttö työllisyys- ja sosiaaliasioissa oli 13,4 miljardia euroa vuonna 2012. Tämä edusti 30 prosentin lisäystä verrattuna vuoteen 2011. Euroopan sosiaalirahasto vastaa 96 prosenttia tästä varainkäytöstä. Kohesiopolitiikan varainkäytön osana sosiaalirahasto kattoo, kattavat samat säännöt kuin kohesio, kuin, kuin aluekehitysrahastoa ja kohesiorahastoa, jotta voidaan ää, ää, lähteä siitä, että suurin riski, joka liittyy menojen oikeellisuuteen ja säännönmukaisuuteen, niin se liittyy investointien ei-konkreettiseen luonteeseen. Ja tämä johtaa siihen, että että joskus EU- ja kansallisia sääntöjä, tukikelpoisuussääntöjä ja lainsäädäntöä ei ole noudatettu, ja tämä on johtanut ei-tukikelpoisiin tai ei-korvauskelpoisiin kustannuksiin, joita valvontajärjestelmissä ei ole kuitenkaan, tai tarkastusjärjestelmissä ei ole kuitenkaan havaittu sen enempää komissiossa kuin jäsenvaltioissakaan. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 180 transaktion otannan ne koostuivat lähinnä väli- tai loppumaksuista sosiaalirahastoon hankkeisiin. Kaiken kaikkiaan suurinta osaa sääntöjä on noudatettu ja tilintarkastustuomioistuimen tulokset eivät poikenneet Äh, edellisten vuosien tuloksista. Äh, virhe, äh, virhemarginaali on suurin piirtein 1,3-5,1 prosentin välillä. Aivan kuten tuomioistuin on korostanut, niin virhe ei tarkoita Virhe ei tarkoita sitä, että rikoksia on tapahtunut tai rahaa on tarvittu. Yleensä virheiden frekvenssi on vähentynyt 40 prosentista vuonna 2011 35 prosenttiin 2012. 63 180 tarkastetusta transaktiosta olivat sellaisia, että niissä oli virheitä. Mitä tulee lukuun viisi, yli puolet transaktioista olivat sellaisia, että niissä oli jonkinlaisia virheitä meillä on ollut nyt jäsenvaltioiden viranomaisilta, meillä on tullut riittävästi tietoja, jotta olemme voineet eh, havaita näitä ongelmia. Eh, DG Emplin antama raportti, joka koskee niin kutsuttuja first level ja tarkastuksia, eh, vahvistaa sen, että tarkastuksissa on ongelmia. Vuonna 2012 luku 6 menee ehkä pidemmälle virheiden analyysissä ja olemme nyt yksilöineet tiettyjä uusia osioita ja meillä on myös yksityiskohtaisempaa tietoa. Aivan kuten aiempinakin vuosina, kvantifioitavien virheiden päälähde on siinä, että on korvattu tukikelvottomia kustannuksia ja hankkeita. Tällaiset virheet liittyvät, tai niiden määrä on noin 65 prosenttia kaikista kvantifioitavista virheistä. Esimerkki esimerkkinä voidaan mainita muun muassa se, että on rahoitettu sellaisia koulutuksen osallistujia, jotka eivät ole, ole olleet tukikelpoisia, tai äm, tietyissä hankkeissa ä, äh, allokaatiot ovat olleet vääriä. Suurin osa säännöistä ä, ähm, ovat sellaisia, että siis äh, sosiaalirahaston säännöistä ovat sellaisia, että jäsenvaltiot itse ovat niitä asettaneet. Ne ovat joskus tarpeettoman monimutkaisia. Äh, ne ovat tiukempia kuin EUn sen Tätä komissio, tästä komissio käyttää nimeä gold plating. Toinen virheiden lähde johtuu siitä, että julkisia hankintasääntöjä ei ole noudatettu. Näiden virheiden osuus on noin 30 prosenttia kaikista kvantifioitavista virheistä. Aluepolitiikan vastaisesti kaikki julkiset hankintasopimukset, joita tarkastettiin, olivat sen kynnyksen alapuolella, joita EUn direktiivissä on asetettu ja, julkisia hankin, ja joita julkisia hankintasääntöjä koskevat, mm, hankintoja koskevat säännöt ähm, koskevat. Sekä tukikelpoisuus että ähm, julkisia hankintoja koskevia sääntöjä koskevat virheet ovat johtaneet siihen, että riski on ollut korkeampi. Tilintarkastustuomioistuin löysi myös viidessä kahdeksasta tarkastetussa transaktiosta kvantifioitavia virheitä. Nämä ohjelmat oli suljettu ilman, että minkälaisia rahoituskorjausta oli tehty. Viime vuonna totesimmekin kertomuksessamme, että se, että asiakirjat suljetaan epäluotettavalla tavalla, saattaa johtua siihen, että lopulta epäsääntöjä epäsäännönmukaiset kustannukset korvataan väärin perustein. Kohta kuusi sisälsi vuonna 2012 uuden osion, joka koskee yksinkertaistettujen kustannusoptioiden käyttöä. Tuomioistuin suositti viime vuonna suurempaa könttäsummien ja kertamaksujen käyttöä. Ja Suurin syy tähän oli se, että ymmärsimme, että tällaiset yksinkertaiset kustannusoptiot olivat vähemmän alttiita virheille, samalla kun ne kuitenkin myöntävaikuttivat hallinnollisen taakan vähentämiseen. Vuoden 2009 jälkeen sosiaalirahasto on laajentanut tämänkaltaisten maksujen käyttöä. Yksi neljännes niistä transaktioista, jotka olivat tilintarkastustuomion tarkastusten otoksessa, olivat sellaisia, että niissä käytettiin näitä yksinkertaisia kustannusoptioita. On todettava, että tuomioistuin ei arvioinut minkäänlaista äh, kvantifioitavaa tai ei-kvantifioitavaa äh, virhettä, joka liittyisi tällaisiin könttäsummiin tai kertamaksuihin. Tämä ilmeisesti näyttäisi vahvistavan sen, tai oikeastaan tämä vahvistaa sen, että yksinkertaiset kustannusoptiot ovat vähemmän alttiita virheille, ja mitä enemmän niitä käytetään, aina kun voidaan, niin sen parempi vaikutus tällä on virhemarginaaliin. Hyvät kuulijat, vaikka luvussa luku 6 ei sisällä rahoituskorjauksia, niin tämä on toteutettu itse asiassa luvussa 1. Siellä siihenhän tämänkin päivän ja huomisen päivän keskustelu lähinnä liittyy. Haluaisin kuitenkin kertoa teille, kuinka vuonna 2012 tilintarkastustuomioistuin otti huomaan rahoituskorrektiot tai siis korjaukset. Haluan, todeta, haluan puhua tästä sen vuoksi, että tällaisia korjauksia on toteutettu erityisesti Romaniassa. Tuomioistuin lähtee siitä, että rahoituskorjaukset ovat ikään kuin täydentäviä ja tilintarkastustuomioistuimen tarkoitus on suojella EUn budjettia ja sen vuoksi rahoituskorjaukset ovat erittäin tärkeä väline meille. On tärkeää ymmärtää, että tilintarkastustuomion ottaa huomioon tietyt rahoituskorjaukset huomioon, kun se laskee virhemarginaalia. Silloin kun tilintarkastustuomioistuin löytää virheen, ja rahoituskorjaus on jo toteutettu hankkeen tasolla, niin silloin virhe ei vaikuta tähän kokonaisvirhe ja marginaaliin. Kuitenkin sellaiset könttäkorjaukset, jotka eivät vaikuta epäsäännönmukaisiin menoihin, niin ne eivät, niillä ei ole myöskään vaikutusta virhemarginaaliin. Näin tapahtui erityisesti vuonna 2012 Romanian kohdalla kohdassa 1.2, kohdassa 1.31 ja 1.33 vuotuisessa tilintäpäätöksessä tästä asiasta puhutaan. Mitä sitten tulee näiden järjestelmien tehokkuuteen, niin aivan kuten aiempinakin vuosina, meidän tarkoituksemme on valvoa jäsenvaltioiden ja komission tekemää työtä. Mitä tulee tilintarkastusviranomaisiin jäsenvaltioissa, vuonna 2012 tilintarkastustuomioistuin arvioi 412 viranomaisesta. Tämä oli jatkoa sille työlle, joka aloitettiin vuonna 2010. Kaiken kaikkiaan 19 tilintarkastusviranomaista, jotka toimivat muun muassa sosiaalirahastossa 15, 15 jäsenvaltiossa olivat tilintarkastuksen syynissä. Voitin tehdä se johtopäätös, että yksi neljästä oli sellainen, siis kolme neljästä oli sellaisia, että tilintarkastustuomioistuimet olivat raportoineet virheestä komissiolle. Toiseksi Tilintarkastustuomioistuin yksilöi myös sellaisia alueita komission tarkastajien valvonnassa, jossa löytyy sijaa parannuksille. Tarkoitus on arvioida kaikki tilintarkastusviranomaisten laatimat asiakirjat. Tilintarkastustuomioistuin julkaisi viime joulukuussa erityiskertomuksessa 16.2013, jossa puhutaan nimenomaan kansallisten viranomaisten toiminnasta ja niiden valvonnasta. On erittäin tärkeää, että komissio pystyy luottamaan kansallisten viranomaisten työhön ja voi myös valvoa sitä, miten tätä single audit-mallia on toteutettu. Johtopäätös. Voitaneen todeta, että että ne ongelmat, joita kuvaillaan niin luvussa 5 kuin erityiskertomuksessa 16 kautta 2013, niin nämä ongelmat ovat aika pieniä kuitenkin loppujen lopuksi. Kiitoksia. Yeah, thank you very much, uh, the member. Kiitoksia tarkastustoimistomen jäsenelle Latrolle lausunnostanne. Niin, kiitos kovasti. Sitten antaisin komissiaisen Andorille vuoron alustaan. <clears throat> kiitoksia puheenjohtaja, kunnia jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi ilmaisisin arvostukseni erittäin rakentavaan suhteeseemme tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja tässä painokseen kertomukseen, joka meillä on edessämme. Kertomus antaa meille kuvan tilanteesta, johon voimme olla tyytyväisiä. Olemme oikealla tiellä. Olen ylpeä, että työllisyys- ja sosiaaliasiat ovat EUn toiminta-alue, ja saan alhaisin virheaste. Jos olemme yhä tämän aineellisten virheiden kahden prosentin yläpuolella, tämä johtuu lähinnä siitä, että virheaste ei heijasta vielä sitä kautta rantain kiinteää korjausta, jonka 2008 sovelsimme Romaniaan. Tämä budjetti, ja vaikka virheitä ei olla, voitakaan korjata, että tämä ei ollut mahdollista eikä kustannustehokasta. Tuomioistuimen havaitsema virheaste on johdonmukainen jo kolmatta vuotta tekee työllisyyden vuosikertomuksessa toteaman kanssa, joka osoittaa, että tämä järjestelmämme on luotettava. Ja sitten lyhyesti tartun tuomioistuimen pääsuosituksiin. 2012 kertomus laittaa selkeän viestin liittyen yksinkertaistamiseen. No 26 prosenttia ESF-operaatioista, jotka olivat tuomioistuimen otoksessa, käyttivät yhtä tai useampia yksinkertaisia maksa- kustannusten arviointikeinoja. Tuomioistuin ei ole näissä toimissa huomannut mitään erheitä, eli liittyen yksinkertaisempaan kustannusten laskentaan. Eli yksinkertaisesti me olemme aktiivisesti edistäneet vähentää yhtäältä hallinnollista taakkaa ja lisää suorituskeskeisyyttä. Se myös laskee virheastetta. Tähän liittyen ja tähän sääntöjen kultaamisen gold platingiin, jota jäsenvaltiot tekemät työllisyyspääosasta on antanut lyhyen raportin Euroopan parlamentille. Ja siinä on esimerkkejä toimista, joita on jäsenvaltioiden kanssa tehty tilanteen parantamiseksi olemme tuomioistuimen kanssa täysin samaa mieltä, että meidän täytyy parantaa tämän kokemuksen pohjalta parten käytäntöjen jakaminen ja uusien säätösten lisämahdollisuudet merkitsevät sitä, että 50 prosentissa Euroopan sosiaalirahaston toimissa voitaisiin 2017 käyttää yksinkertaista kustannuslaskentaa ja menettelyjä. Me uskomme tässäkin enemmän huomiota hallinnon tarkistuksiin. Parlamentti sai tästä kertomuksen omalta pääosastolta. Sitten selittää, mitä heikkouksia on ja miten pyrimme tarttumaan niihin. Me pyrimme siihen, että jäsenvaltiot tuotaisivat kohdentuntavia tuloksia ensi kaudella – meillä on voimakkaita insentiivejä tehdä tarkistuksia ensimmäisellä tasolla. Ja sitten tuomioistuin kiinnittää huomiota auditointiviranomaisiin. Me jatkamme riskipohjaista auditointia, jossa kohteena ovat erityisesti ne ää, viranomaiset ja ohjelmat, jos riskiprofiili on korkeampi. Tässä kontekstissa meillä on tervetullut tuomioistuimen tarkastuslausuma 2013 liittyvä työ, jossa arvioidaan, miten komissio käsittelee vastaisia ja se valtioiden valvontakertomuksia. Tämä huomioon siirtyminen vierailuista viranomaisen luona kertomusten arviointiin sopii yhteen tämän yhden auditoinnin periaatteen kanssa. Me uskomme, että tulos antaa parlamentille hyvän arvion komission valvontaroolista. Ja lopuksi meillä on strategia, jossa pyrimme, että sosiaalirahastojen varat käyttää hyvin ja voimme todeta, että meillä on tiukkaa keskeytyksiä koskeva politiikka. 2013 me keskeytimme 83 maksatusta takarajallaan ja kes keskeytymisten maksut kahdelle jäsenvaltiolle. 2013 keskeytimme 29 deadline takarajaa ja pistimme 11 ohjelmaa jäihin. Me me teimme rahoituskorjauksia ja budjetin suojaamiseksi 2008 tammikuun 2008 tamm, 12 tammikuun välissä. Me teemme korjauksia 2 miljardin euron pohjalta kumulatiivisesti. Kaikki kaudet, ohjelmat ja kaudet yhteen laskien 480 miljoonaa euroa 2013. On myös tärkeää huomata, että tämä tiukka politiikka ei ole estänyt varojen käyttöönottoa. Itse asiassa noin kaksi kolmasosaa 2007-2013 määrärahoista oli jo 2013 mennessä käytetty. 2013 ESF maksoi 13,8 miljardia euroa, joka oli 22 prosenttia enemmän kuin 2012. Hyvät naiset ja herrat, en ole täällä väittämässä, että kaikki on täydellistä. Teidän tarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, että on jotakin tärkeitä asioita, joihin täytyy tarttua. Mutta ihan selvästi olemme saavuttaneet edistystä menojen säännönmukaisuudessa, ja se on hyvä pohja. Voimme nyt keskittyä yhä enemmän investointien laatu- ja tehokkuutuun seuraavalla rahoituskaudella. 26 miljoonaa ihmistä on työttömiä Euroopan unionissa. He eivät anna anteeksi, ja sen me käytä jokaista euroa mahdollisimman hyvin heidän tilanteensa auttamiseksi. Euroopan sosiaalirahasto yksin ei työttömyysongelmaa, ei edes työttöm, työttömyysongelmaa kykene ratkaisemaan. Niillä on muut perustavat syyt, mutta sillä voi olla tärkeä osansa. Vuosi 2007 ESF on antanut tukea yli 68 miljoonalle eurooppalaiselle. Arvioimme, että tämä johti siihen, että yli 5,6 miljoonaa ihmistä olisi työpaikkaa. Ja yli 5 miljoonaa ihmistä olisi parasi ammattitaitoa, joka lisäsi heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Nämä miljoonat yksilötarinat jakavat yhden asian. ESF auttoi Euroopan kansalaisia auttamaan itseään aikana, jolloin teknologia muuttuu. Ja meillä on pahin lava vuosikymmeniin. Kiitos huomiosta. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Hyvät kollegat, nyt puheenvuoron saa esittelijä valiokunnastamme, joka vastaa vastuuvapaudesta, eli Markus Piiper. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtajakomission jäsen, hyvä tilintarkastustuomistuimen jäsen, hyvät kollegat. Varojen käytön asianmukaisuus, josta komissio puhui. Siitä ei ole suurta kiistaa. Eikä sinne mitään suurta konfliktipotentiaalia ole odotettavissa. Mutta mitä tulee metodeihin, niin tietysti jää auki kysymys, että miksi virheaste, siis vaikka se on 2,2 prosenttia, missä se on noussut 3,3 prosenttiin, kuten tilintarkastustuomioistuin totesi, missä siihen syyt ovat. Komissio väittää, että olisi ollut suunnilleen sama taso Kaikilla on tietysti omat hyvät argumenttinsa puoleen tai toiseen, mitä me nyt sitten tulevaisuudelta toivoisimme. Että jos olisi yhteinen lausunto tilintarkastustuomioistuimelta ja komissiolta näistä ongelmista, että niin kuin metodi, metodologian mielessäkin voitaisiin arvioida parlamenttina asiaa. Tilintarkastustuomioistuin viittaa tässä yhteydessä siihen, että vain yksi suositus vuosilta 2009-2010 on täysin toteutettu komission puolelta. Ja sitten loppuihin suosituksiin sitten äh, suuressa määrin on puututtu ja sitten loppuihin osittain tai ei ollenkaan ole toteutettu vähän näitä sisältötietoja tästä kuitenkin valitettavasti puuttuu. Toivoisin, että tilintarkastustuomioistuin vielä sanoisi, että mis, millä aloilla konkreettisesti voisi vielä odottaa enemmän ja ehkä komissiokin sitten voisi vastata näihin kritiikin kohtiin tilintarkastustuomioistuimesta. Nämä ovat kaikki asioita, jotka ovat jo muutaman vuoden vanhoja ja tässä odottaisimme kyllä vastausta. Hyvät naiset ja herrat, mikä minua enemmän huolestuttaa, ei niinkään virheaste sinänsä, vaan virheastehan perustuu siihen, että miten voidaan luottaa annettuihin tietoihin jäsenvaltioista. Tilintarkastustuomioistuimen käsityksen mukaan tämä luottamus on vain ehdollisesti ja rajoitetusti oikeutettua. Ja tässä itse nyt siteeraisin näin kutsuttua overview report, reporttia jäsenvaltioiden harjoittamasta varojen valvonnasta ja hallinnasta. Valvontaviranomaisilla on suuria puutteita organisaatiossa ja näillä välittäjäorganisaatioilla on suuria heikkouksia valvontaa, ovat jo tarkoitettu vain muodollisia. Ja Julkisia hankintasääntöjä rikotaan usein ja toistuvasti. Puuttuu hallintokapasiteettia, koulutusta, siteraan komis- itse komission raporttia tässä siis. Ja siinä mielessä minulla on huolia ja myös tulee sille kysymys komission jäsenelle. 2,2 prosenttia virheästi, ihan ok. Mutta se, mitä jäsenvaltiot teille esittelevät tietoina, miten luotettavia ne ovat? Tämä oli nyt, olisi nyt tämä ensimmäinen juttu. Toinen kysymys vielä tästä niin kutsutusta goldplating-asiasta, ylisääntely tai lainsäädännön kultaus. Tässä on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Toisin kuin komissio, niin me tunnemme tai tässä voitaisiin yksinkertaisia virheitä paljon välttää, mutta mihin perustuvat nämä suuret erot? Onko komissiolla käsitystä, että missä ongelma viilisi? Sitten varojen käyttöaste. Tietysti tämä ei ole nyt kirjallisissa kysymyksissä osana, se ei ole oikein reilua, mutta tämähän on kuitenkin arkipäivän poliittista keskustelua, että sosiaalirahastosta kun puhutaan, 30-50 prosentin, jopa hyvä, hyvässä tapauksessa on 60 prosentin käyttöaste. Ihan kerro vaan, mitä sanomalehdissä on. Et siellähän sanotaan, että lukuisia miljardeja jää käyttämättä. Mikä tähän komission mielestä on syynä? Juuri kun ajatellaan olosuhteita Bulgariassa ja Romaniassa, mutta myös Saksassa, jossa on suurissa ongelmissa valtavia, äh, suurissa kaupungissa valtavia ongelmia. Eli jos raha olisi käytössä, niin miksei sitä saada käytettyä, missä näette pääsyyt Ja sitten viimeinen huomioni on vähän pidempi. Haluaisin vielä käsitellä yksityiskohtaisesti ja perusteellisesti sitä, että mitä tulee varojen käytön asianmukaisuuteen ainakin äh, muodollisessa mielessä – niin siinä tietysti kaikki on kunnossa sinänsä. ja se valtioiden välillä kylläkin eroja. Mutta tämä toiminnan luonne. Puhuitte itse siitä, että 55 miljoonaa työpaikkaa on autettu säilyttämään ja 7,5 miljoonaa ihmistä ovat nyt sellaisia, jotka ovat saaneet paremman ammattipätevyyden, jos arvioimme asiaa Euroopan laajuisesti. Ja kun nuorisotyöttömyys on joissakin sen valtiossa yli 50 prosenttia, ja kun on työttömyysasteita 20 ja 30 välillä. Ja samaan aikaan täytyy panna merkille, että Euroopan unionin komissio suunnittelee nuorisotakuuta ja on sitä päättänyt. Niin kyllä tässä kysyy itseltä, että kun ajatellaan tätä rahaa, käytetäänkö tätä todellakin näin tehokkaasti, niin että me voisimme sanoa, että viime vuosina on niin hyvin hoidettu hommat, että kun ajatellaan nyt tulevia vuosia, niin voidaan mennä nyt nuorisotakuuseen. Nuorisotakuhan tarkoittaa sitä, että tiettyyn ikään asti todellakin saa jatkokoulutuksen työpaikan tai koulutuspaikan, että sen, sen takaa Eurooppaa. Vastauksessa ne otitte sitä vähän takaisinpäin tätä lupausta, ette puhukaan enää takuusta, vaan puhutte nyt lupauksesta, että työttömät nuoret saadaan jälleen integroitua työmarkkinoille. Sehän on pieni taka-askel jo puoleltanne. E, käytettiin suuria sanoja aiemmin, sanottiin, että anna minun takuun. Mielestäni tämä ohjelma olisi sanonut vielä rehellisemmän nimeen, koska tässä nyt herätetään odotuksia jota sitten eurooppalaisina toimieliminä emme koskaan pysty pitämään. Ja valitettavasti ette ole vastannut tähän kysymykseen, että kuinka monta prosenttia sosiaalirahaston varoista on sitten käytetty koulutustoimiin, työttömyyttä ylläpitäviin toimiin. Kuinka monta prosenttia on mennyt näihin kohtiin, otsakkeisiin? 70-80 prosenttia on ollut, sanotaan. Ehkäpä vastaus tulee myös teiltä. Ja sitten minua kiinnostaisi, että monta kymmentä prosenttia on sitten alennettu nuorisotyöttömyyttä sitä kautta. Ja yleensä työttömyyttä on, miten paljon on saatu alennettua. Ilmeisestikin nuorisotyöttömyys ja työttömyys ovat nousseet. Eli siinä mielessä täytyy valitettavasti sanoa, että mitä tulee tähän politiikan muotoilemiseen ja tuloksiin ja lupauksiin, ne ovat vähän ristiriidassa. Ja pyytäisin selvitystä juuri sitä taustaa vasten, että mihin me nyt toimieliminä haluamme luoda takeita ja miten voimme antaa lupauksia tulevaisuudesta. Ja sitten ihan viimeinen huomio. Se koskee monia toimia. Teidän talossanne esimerkiksi jäsenvaltiokohtaiset suositukset, jossa tehdään tuloa kansalliseen lainsäädäntöön. Sanotte, että eläkejärjestelmät jäsenvaltioissa eivät ole kunnossa. Lapsillisia kritisoitte, myöskin aviopuolisoiden erillisverotusta jossakin se valtiossa kritisoitte. Todellakin kysyn tässä, että tiedättekö, että sosiaalivaltioperiaate useimmissa kansallisvaltioiden perustuslaissa laeissa on ankkuroituna. Miten näin konkreettisesti komissiona voi tehdä välintulon näihin asioihin? Minulla on kovin vaikea arvioida, että kun ajatellaan kapasiteetteja, joita teidän talostanne asetetaan käyttöön, niin onko se todellakin, vastaavatko ne teidän toimivaltuuksianne? Ja sitten nämä monet vapaaehtoiset toimet, joita teette, niin eikö siellä pitäisi käyttää näitä henkilökuntakapasiteetteja, joita teillä on, niin käyttää mieluummin eurooppalaisten varojen käytön valvontaan. Esimerkiksi, että näitä suoria pistokokeita tehdään enemmän jäsenvaltioissa, eikä jätetä niitä pelkästään jäsenvaltioiden varaan niiden tekemistä. Eli tässä mielessä toivoisi paljon vahvempaa Eurooppaa, iskuvoimaisempaa komissiota, joka ei anna jäsenvaltioiden johdattaa itseään, vaan asioissa, jotka koskevat valvontaa ja Eurooppaa verovarojen vastuunalaista käyttöä, niin niissä asioissa, kun puhutaan näistä puutteista, joista itse puhuitte komission jäsen, jotka itse luetteloitte raportissanne, kertomuksessanne, että näihin puutteisiin puututaan paljon vahvemmin ja yritetään löytää korjauksia. Syytös ei suuntaudu ollenkaan niin komissiota kohtaan sinänsä, mitä tulee varojen käytön laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen, vaan sitä, että tässä luotetaan jäsenvaltioihin kovasti. Ja tässä varmaankin useiden kollegojen kanssa ollaan yhtä, yhtä mieltä, että tarvitaan sen sijaan vahvempaa eurooppalaista vastuuta. Kiitoksia esittelijä Piper. Sitten Sana on vapaa valiokunnan jäsenille, ensinnäkin ryhmien koordinaattorit ja ensimmäisenä Inge Gressle. Kiitos ja tervetuloa sydämellisesti. Olemme aina iloisia, kun voimme keskustella teidän kanssanne. Tehän olette vastuussa merkin tärkeästä salkusta, nimittäin sosiaalirahasto ja sosiaalimenot. Viime vuonna oli jo vilkas keskustelu siitä kysymyksestä, että mitä nuorisotyöttömyysrahalla on saavutettu. Nyt tällä välin olen puhunut monien kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka ovat rahaa saaneet. Sanoitte tänäänkin, että ei oikein tiedetä, että mitä kansalliset ovat tilastollisesti saaneet. Nehän sanovat, että mehän annamme tilastotietoja koko päivän sitten, kuka on saanut mitäkin rahaa. Eli Suuri määrä on edunsaajia, olen, on ollut, joiden kanssa olen puhunut. Ne haluavat antaa näitä lukuja eteenpäin. He ovat sanoneet antaneensa, missä ne nyt sitten ovat ja miksi emme vieläkään voi sanoa, että mitä tällä rahalla on oikeasti saavutettu. Meillähän olisi tärkeää, että voisimme ilmoittaa, että olemme saaneet aikaan tuloksia menestystä. Se olisi ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys koskee ryhmää, jossa on ongelmia. Saksassa juuri tällä hetkellä romanit Siihen liittyy varojen virtaus niihin maihin SFstä, joissa on suuria vähemmistöjä. Romaanivähemmistö, jos ajatellaan Romania ja Bulgaria, niin näiden kahden maan kanssa nythän on seitsemäs vuosi jäsenyyttä ja olen niitä käsitellyt aika paljon, kun näen sitten yleiskatsauksen luvuista niin ESF-varojen meno eh, Purkalia Romaniaan virtaus on selkeästi alle 10 prosenttia. Tässä oikein joku täsmää, että mitä komissio tekee, jotta määrärahoja voitaisiin korottaa. Herr Graffille, Herr Graffille kiitokset luvuista, mikä on tilanne tämän vuoden lopussa, niin Bulgarialle varaa 57 prosenttiin ja 51 prosenttiin Romania ja Bulgaria. Tässä ei ole kuitenkaan esirahoitus mukana. näkö, näyttävätkö nämä sitten luvut paremmalta, mutta mitä oikeasti saavutetaan? Mitä me saavutamme romanien integraatiokysymyksessä? Tämä kysymys täytyy on sellainen, jossa täytyy antaa vastaus äänestäjille, koska budjetin mieli ja järki on siinä, että näistä rahastoista jotain saadaan tehtyä ja vaikutettua. Ja tässä olen aika huolestunut, että, että pystyykö komissio tästä sanomaan, miten tässä olisi kyllä pyyntöni, että tässä kohtaa todellakin laitatte tähän työtä, koska tarvitsemme näitä tietoja. Ei tarvitse mennä vaalipiireihin sitten mennä sanomaan, että emme mekään tiedä tästä. Sitten tekninen kysymys mieluummin, joka on kuitenkin myöskin poliittinen tästä ennakkomaksusta, ennakkorahoituksesta. Voitte kantaa yleiskatsauksen Kun katsotaan lukuja tarkasti läpi, niin olemme todenneet, että yli 20 prosenttia ennakkorahoituksesta komissiossa on yli kuuden vuoden vanhaa, eli sitä ei ole eh, lopputilitetty. Eli kun näin, voiko, voiko tällaisen pitkän aikavälin jälkeen olla rahoitettuja hankkeita? Tämä ei kyllä koske sosiaalirahastoa, mutta itse sosiaalirahasto minua siinä tietysti myös kiinnostaa. Sitten täytyy kyllä sanoa, että meillä on romanistrategia, ja mitä strategian puitteissa tehdään sitten. Kun tästäkään ei koskaan esitetä mitään, olisi jo tärkeää, että kun ajatellaan teidän näkökulmastamme tähän astisia tuloksia arvioinnissa, metodeja, mitkä teidän näkökulmastanne ovat tulokset ja mitä sitten komissio suunnittelee etukäteisarviointien osalta kansallisissa puitestrategioissa yksittäisissä jäsenvaltioissa – näissä operationaalisissa ohjelmissa, mitä suunnitellaan, että näiden ryhmien hyväksi voidaan saada todellakin jotain sa- sa- saavutettua. Emmehän voi sanoa valitsijoille, että Euroopan budjetista maksetaan ja nyt sitten vielä maksetaan Saksassa sen lisäksi Romanian integraatioon, koska jäsenvaltiossa ei ilmeisesti pystytä panostamaan enemmän. Tämä on ongelma ja tämä todellakin työllistää myötä tämä asia ja pahoittelen, että Saksan lehdistö ilmeisesti ihan tietoisesti kun puhutaan komission tiedotuksesta linjasta vapaassa liikkuvuudessa, niin se on ymmärretty väärin. Että tämä tarkoitettu väärin ymmärrys saksalaisessa lehdistössä tietysti se on aiheuttanut pahaa verta väestössä. Kiitos. Jens Geier. Jens Geier sitten. Meine Frage bezieht sich eigentlich auf... Kysymys itse asiassa samasta, mitä Inge Gressle käsitteli komissiojäsenelle kysymykseni. Se koskee sitä suhdetta, mikä on, kun jäsenvaltio menee niukkoja varoja ja sitten mitä niillä oikeasti saadaan aikaan. Nyt täytyy olla rehellisiä itsellemme ja tehdä selväksi, että mitkä ovat parlamentin prioriteetit jäsenvaltioissa. Ja tähän asti prioriteetit talousarvion valvontavaliokunnassa ovat olleet asianmukainen varojen käyttö. Ja kaikissa vastuuvapausmenettelyissä, jossa nyt sitten olen ollut kontrolliakunnassa mukana ja seurannut, niin aina on komissiota vaadittu kertomaan tai keskeyttämään ohjelmat, jos laillisuutta ja asianmukaisuutta ei ole varmistettu. Ja sitten jos keskeytetään, niin tietysti tavoitteiden, ase- tavoitteiden saavuttaminen on kyseenalaista, että kun rahat eivät mene perille, jos asianmukaisuutta ei voida taata, niin sitten myöskään rahoilla saavutettavaa poliittista tavoitetta ei voida saavuttaa. Epäilykseni on se, että arvoituksen ratkaisu on esimerkiksi siinä, että miksi menee niin niukkoja varoja Romania ja Bulgaria, niin kuin Gressle puhui, niin sitten täytyy keskustella komission kanssa, että mikä on tärkeämpää asianmukainen varojen käyttö, se on valiokunnassa ollut tähän asti, niin sitten raha ei mene perille, sitten varoja liian vähän ja sitten romani integraatiossa ei saavuteta poliittisia tavoitteita. Vai, vai sanotaanko, että tehdään toisia, sitten komissio sanoo, että no itse asiassa tähän asti olette painottaneet laillisuutta ja asianmukaisuutta varojen käytössä erityisesti. Sulkevatko nämä sitten toinen toisensa pois? No ei siinä meidän mielestämme pitäisi olla mitään ristiriitaa. Eli meidän pitää ikään kuin miettiä, että Eli jos syytös on komissiolle, niin kuin sinä sen muotoilet, niin sitten ollaan äh, vaikeassa tilanteessa, koska ajatellaan poliittista tavoitteen saavuttamista. Sitten täytyy hyväksyä siinä mielessä, jos halutaan paremmin tavoitteet saavuttaa, niin sitten tarvitaan äh, suurempi virheasteen hyväksyntää tai sitten toisinpäin. Eli, mutta joka tapauksessa komissioita voidaan lyödä joka tapauksessa, mutta reiluahan se ei ole. Enge Älä nyt sillä, missä sitä ei ole. Haluaisin viitata tässä mahdolliseen ratkaisuun nimittäin. Kun ministerin kanssa puhuin Euroopan asioista, tapasin Bukarestissa ja siellä oli Baden-Württembergin ja Romanian kanssa hallintosopimus sovittavana, jossa sitten kokeneet virkamiehet paikan päällä auttavat siinä, että varjojen käyttöä saadaan korotettua. Tässä täytyy olla se tavoite. Ja herra Andorin mielipide tässä yhteydessä minua kiinnostaisi, että miten teidän näkökulmastanne tämä suhde sen välillä, että saavutetaan poliittiset tavoitteet ja sitten, että varojen käyttö on laillista ja asianmukaista, että mikä on näiden välinen suhde. Ja jos suhde on se, että ollaan tässä kiperässä tilanteessa, jonka juuri kuvasin, niin miten tästä tukalasta tilanteesta päästään komission mielestä pois? Ich frage mich jetzt im Moment gerade, ob äh, tässä kysyn itseltäni juuri, että kun keskustelu kärjistyy, niin liittyykö se siihen, että 2014 vuosi on eikä 2012, mutta no, mennään kuitenkin puhujalistassa eteenpäin. Herra Mulder. Thank you. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olisi houkuttelevaa kysyä eh, komission jäseneltä bulgarialaisten ja romanialaisten Euroopan työmarkkinoille osallistumisesta, mutta nyt ei ole oikea hetki siihen. Yleisiä kysymyksiä vain. Yleensä saattaa, mitä sosiaaliturvaan tulee. Siellä. Rahoituskorjausten säveltäminen on ollut mitään ihaltavaa. Näin olemme dramaattisesti vähennettäneet virheastetta. Nyt se on noussut ja komissio toteaa, että se on sitä, miten tilintarkastustuomioistuin laskee virheasteet. Jos 25 prosenttia Romaniasta olisi otettu huomioon, se olisi pysynyt ennallaan. Tämän olemme kuulleet kaikilta pääjohtajilta kaikissa keskusteluissa ryhtyykö komissio johonkin toimiin toimissanta vastaan, koska vaikka vaikuttaa sillä, että tilintarkastustoimistuin noudattaa kansainvälisiä no- normeja. Minkä, millä perusteella te poikkeatte näistä kansainvälisistä normeista, tai tilintarkastustoimistuin käyttää? Te mainitsitte, että taikaraja on 2 prosenttia sen alla on, niin sitten kaikki on siistiä, Miten komissio kokee? Mikä tökkii, kun kautta vuosien on aina pysytty tämän kahden prosentin yläpuolella? Gräsle. Haluaisin vain tehdä selväksi, että romaani, romaaneja ei auta, jos kansalaisjärjestö saa rahan, joka ei tee edes romaanien puolesta työtä, tai joku muu saa rahat, joka ei romaanien työtä tee. Jos ajatellaan petoksia tai mitä tahansa syytä varojen väärittämiseen, jos ajatellaan ohjelmaa rakennerahastosta, joita on käytetty ohjelmiin, niin kyllä minä puolustaisin sitä vastaan. Voin vain sanoa, että tämä valiokunta, tämä valiokunnan työ ei liity siihen, eikä perustu siihen, enkä ole ymmärtänyt työtä, niin ihan, että ehdoin tahdon etsitään kritisoitavia asioita. Meillä on ne vakavien asioiden kanssa tekemistä. Kysyin sitä, että miten tämä varojen käyttö on niin pientä. Jos olisin halunnut komissiota erityisesti laimia, niin kyllähän laimitulta näyttäisi, mutta hän näyttää ihan iloiselta. Marta Andreasen. Kiitos Marta Andreasen. Thank you, Chair. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on puhuttu rahoituskorjauksista ja siitä, onko niillä vaikutusta virheasteeseen vaikka ei. Minun mielestäni rahoituskorjaus voi alentaa virheastetta ainoastaan, jos raha tulee takaisin virallisesti. Jos meillä on tällaisia könttäkorjauksia, raha tulee hallitukselta tai valtiolta, mikä tarkoittaa sit, siis ilman, että sitä on ö, peritty edunsaajalta, niin sen tarkoittaa sitä, että veronmaksaja maksaa viulut kahdesti. Mielestäni rahoituskorjauksella ei oikeastaan ole minkäänlaista vaikutusta virheasteeseen jos niitä ei peritä suoraan edunsaajalta. Bulgarian ja Romanian kaltaisissa maissa, jossa meillä on todellakin huolia valvonnan suhteen, niin emmekä, emmekö me voisi soveltaa suoranaisempaa tarkas, tarkistusta, tarkastusta silloin, kun puhutaan sosiaalirahastoista, koska on näytetty toteen, että heillä ei ole kykyä toteuttaa näitä asioita. Weitere Wortmeldungen aus der Mitte des Ausschusses liegen mir nicht vor. Puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan valiokunnan jäsenten puolelta, joten voisin pyytää sitten komission jäsen Andoria vastaamaan kysymyksiin, sikäli kuin se mahdollista on. Jos ei, niin ehkä voit kertoa meille, mistä tietoa saa. Thank you much. Kiitos puheenjohtaja. Kunnianarvoiset nyt pyrin vastaamaan mahdollisimman monen kysymykseen. Ensiksi sanoisin, että minusta on rohkaisevaa, että yleisesti ottaen arvostetaan meidän suhteellisen arha, alhaista virheastetta. Tämä ei koske vain vuotta 2012, vaan näin on ollut jo useamman vuoden. Ja näinä aikoina sekä työllisyyspääosaston omat laskelmat että tuomioistuimen arviot osoittavat samaan suuntaan. Totta kuitenkin näin että tänään käsiteltävä vuosi 2012 oli tapaus, johon liittyi ja tuomioistuimen jäsen mukaan yhä liittyy metodologinen keskustelu, koska tämä on tavallaan uusi kokemus. On ymmärrettävä, että tästä uudesta olettavuudesta jatkuu. Me arvostamme sitä, että tuomioistuin perusteli omaa metodologiaansa selkeästi. Ja sen pohjalta tuotte ne luvut, joista tänään puhutaan. Keskustelu heijastaa myös selkeästi sitä, että hyvin suuri osa, lähes 40 prosenttia virheasteesta liittyy yhteen maahan, Romanian. Ja olen valmis vastaamaan tähän liittyviin kysymyksiin. Mutta haluaisin painottamalla, että huolimatta historiallisesta ja maantieteellisestä läheisyydestä jokainen maa on erilainen. Jasko saada oikein niputtaa Bulgaria ja Romania. Erityisesti mitä tulee näiden maiden EUn liittämisvuoteen Mutta mitä tulee käyttöönostoasteeseen ja käyttöönoston otan laatuun, nämä eivät ole samassa mennessä. Bulgaria on viime vuosina – robustimmin absorboinut varoja. Eikä meillä ollut samanlaisia huolenaiheita. Keskeyttämisiä tai hyllyttämisiä ohjelmiin ei liittynyt samassa määrin. Ja ohjelmien varojen käyttäjien Bulgariassa on 57 prosenttia, joka ei ole paljon alle keskiarvon, eli 66 prosenttia. Ja tota, on että Romania 49 prosentissa. Maa, joka Romania lähinnä on ESFn suhteen, on Slovakia. 48 prosenttia, joka on merkittävästi vähemmän kuin EU keskiarvo. Voimme myös muistaa, että ohjelmakauden alussa Kreikan absorptioaste oli suhteellisen korkea ja muitakin ongelmia oli. Me panostimme aika paljon aikaa ja, ja resursseja DG-työllisyydessä, jotta kohtaisimme sekä käyttöönottoastetta että varojen käytön laatua. Mihin tällä viittaan? Tämä tarkoittaa henkilöstön koulutuksen ja hallintokyvyn parantamista. Jos, jos, jossakin maassa, kuten Romaniassa, joskus korkea virheaste liittyy myös henkilöstön vaihtuvuuteen. Johdon uudelle organisointiin. Romaniasta vuosi sitten näimme, kun uusi hallitus päätti uudelleen järjestää hallintoa. Ja tämän prosessin aikana painotimme, että vaistuvuus joskus vaikuttaa kielteisesti laatuun. Kaukineet työntekijät ovat korvaamattomia tilanteen parantamiseksi. Tilanne nyt rohkaisee meitä, mutta emme ole mitenkään välinpitämättömiä. Näemme, että hallitus ottaa neuvot vakavasti ja vastaisilla kausilla selviää, minkälaisia parannuksia kentällä tapahtuu. Joidenkin maiden tapauksessa, jotka mainitsin, ei ainoastaan Bulgaria ja Romania, mutta myös Slovakian ja kahden muun Unkarin ja Tsekin tapauksessa – Euroopan romaanistrategian täytäntöönpano on ratkaiseva lähivuosina. Ymmärrän, että käytännön tuloksien näkemiseen kohdistuu paljon kiinnostusta, mutta painottaisimme, että tämä eurooppalainen lähestymistapa, joka kehitettiin yhteistyössä Vivian Redingin kanssa, on pitkän aikavälin politiikkaa. Ei niin, etteikö sen pitäisi vuosittain tuottaa tuloksia. Tiedämme kuitenkin, että tarvitaan pitemmän aikavälin investointeja, että kysymys ei ole vain rahasta. Me aloitimme strategian arvioimalla ensin aikaisempaa eh, varan käyttöä ohjelmissa, jotka liittyvät romaneihin. Tämä tapahtui 2010. Meillä on työryhmä siihen liittyen. Selkeän alleviivattiin, että EU-rahoitusvälineet erityisesti, mutta ei ainoastaan ESF, niillä täytyy olla tärkeä osa. Sen jälkeen 2011 tehty strategia muunnettiin 2012 kansallisiksi strategioiksi. Täytäntöönpano on kiinni osittain kansallisista hallinnoista, mutta myös monista kansalaisjärjestöistä ja kunnista. Tähän olemme viime vuosina pyrkineet työskentelemään kansallisten hallitusten jäsenmaiden kanssa, mutta myös kansalaisjärjestöjen ja paikallishallinnon kanssa. Olen itse osallistunut koko joukkoon ohjelmien konferensseihin, jossa näiden maiden ministereitä, mutta myös kuntien edustajia ja edunsaajia. Viimeksi lokakuussa Unkarissa, sitä ennen Bulgariassa ja myös Romaniassa, ja Itä-Slovakiassa, varapuheenjohtaja Shevchovicin kanssa, taataksemme että näissä maissa selkeästi ymmärretään, että tämä on EU-prioriteetti ja haluamme taata, että vertaispaine ja vertaistuki auttaa tuloksien aikaansaannissa. Olemme myös tärkeitä kontakteja kansainvälisten järjestöjen kanssa, mukaan lukien Euroopan neuvosto, mukaan lukien Maailmanpankki. On tärkeää, että kaikki kaikki sidosryhmät, joilla on vaikutusta kakkos euroopan integrointiohjelmaan ei ainoastaan EU-maissa, vaan myös eu ulkopuolella, että he kaikki pyrkivät samoihin tavoitteisiin ja että koordinoidaan toimia. Voidaan mainita myös filantropit, kuten herra Jos Soros tai Norja-rahasto. Mutta kukaan ei ratkaise ongelmia yön yli. Meillä on alueita, joissa mitattavien tulosten tarvetta, työllisyyskoulutus, asuntokysymys, mutta syrjintäkysymys on myös esillä. Siksi tämä ei ole vain yhden komissaarin, eli minun vastuulla, vaan myös Vivian Redingin, joka on vastuussa perusoikeuksista joka takaa, että mitään syrjintää ei ole. Tie on pitkä. Kaikki mitä ponnistella. Saman aikaan varsin, että jotkut romanit, kuten kaikki muutkin eurooppalaiset, näyttivät vapaasta liikkuvuudesta ja haluavat hyödyntää sitä. Se katsovat, että heidän elinolonsa ovat kestämättömät lähtömaassa. Tai koska he etsivät parempaa elantoa. Olemme nähneet vaikeuksia jossakin kohdemaissa. Olemme myös nähneet rohkaisevia ponnisteluita kuntien tasolla – kaupunginjohtajien, aluetajohtajien tasolla, jotka haluavat käyttää jo varoja luodakseen työmahdollisuuksia, koulutusmahdollisuuksia, parempaa asumista näihin ongelmiin tarttumiseksi. Olen valmiita työskentelemään käsi kädessä näissä välttämätöntä tukea näitä ponnisteluita. Mutta lähtömaiden täytyy ponnistella eniten maita, jotka mainitsin, joissa suurin osa Euroopan roman, unionin romaneista asuu. Täällä on vielä paljon tehtävää. Joskus heikoon julkishallinnon heikentämiseksi, infrastruktuurin parantamiseksi, varallisuuden viemiseksi alueelle ja mikroalueelle, jossa romani enemmistö asuu, mikä löysi paremman aineellisen pohjan integroinnille. Kysymys ei ole ainoastaan varan käytöstä siis, vaan varojen käytöstä oikealla, viisalla tavalla ja yleisten olojen parantamisessa. Toinen alue, jota herra Piperalle viivasi erityisesti, on nuorisotyöllisyys – ja nuorisotakon parantaminen. Tämä oikeastaan jotain olemassa selkeyttäneet. Niin nyt useimmat sidosryhmät ymmärtävät selkeästi, että nuorisotakuu ei ole mikään välitön takuu, välitön työtakuu. Nuorisotako, joka perustuu Itävallan ja Suomen erinomaisille malleille – on ohjelma, jolla rajoitetaan nuorisotyöttömyyden kestoa ja pyritään takaamaan, että nuoret, alle 25-vuotiaat, saavat laadukkaan työpaikka harjoittelutarjouksen tai lisää oppimismahdollisuuksia neljän kuukauden sisällä koulun jättämisen tai työttömäksi joutumisen jälkeen. Haluan painottaa, että kysymys ei ole ainoastaan rahan käytöstä. Tässä pyritään myös parantamaan jäsenvaltioiden kapasiteettia. Niinpä viime helmikuun jälkeen kun neuvosto pääsi sopimukseen nuorisotakuudesta ja ilmoitettiin uudesta nuorisotyöllisyysaloitteesta, jossa on 6 miljardia euroa. Aloitimme prosessin, jolla pyritään takaamaan – että kaikkien EU-jäsenvaltioiden työllisyysviranomaiset ovat yhteistyössä ja kehittävät kapasiteettia. Parhaita esimerkkejä mukaan. Balkon neljäsessä valtiossa Rova von der Leyen järjesti Berliinissä kokouksessa Berliini, Itävalta, Ruotsi ja Ranska niiden työllisyysviranomaiset viranomaiset tapasivat tästä, lähti eurooppalainen yhteistyö ja komissiolla oli myös konkreettisia esimerkkejä, ehdotuksia tiedon siirron takaamiseksi maista, jossa on nuorisotakuu tai yhtä hyviä tuloksia, että tämä välitetään maihin, missä tilanne on hankala, jopa dramaattinen. Miksi dramaattinen? Ei ainoastaan siksi, että siellä ei käytetty EU-varoja hyvin aikaisemmin. Ja että se esimerkiksi selkeisiin ongelmiin Kreikassa, Espanja myös niin tunnetusti Majokan kanssa joudutaan jatkuvasti keskustelemaan virheasteista ja pääsäännönmukaisuuksista. Silti pitää painottaa, että pyrkimys nuorisotakuun toteuttamiseksi. On myös mahdollisuus uudistuksiin. Ei ainoastaan työvoimaviranomaisille, vaan myös ammattikoulutukselle, joka luo työllistettävyyttä. vastaiseksi työllistymiseksi meistä nuorisotakuun täytäntöönpano ohjelmat rohkaisevat meitä. Niitä on lähetetty komissio lähes kaikista maista, joilla on oikeutta käyttää nuorisotyöllisyysaloitetta. No, täytäntöönpano suunnitelmat ja toimintaohjelmat ovat myös nyt laadinnassa. Toivomme, että läheinen yhteistyö työllisyyspääosaston ja jäsenvaltioiden kesken takaa. Tästä uudesta rahastosta ESFn yhteistyöllä varojen käyttöönotto ja käyttöönoton laatu on korkealla tasolla, joka on prioriteetti ei ainoastaan meille, ei ainoastaan tässä. Me olemme Berliinin ja Pariisin korkeatason kokouksessa ja tulemme toteamaan Romassa, että pääministereille, valtioiden päämiehille tämä on prioriteetti. Ja nämä korkeatason kokoukset usein johtavat keskusteluihin nuorisotakuun täytäntöön rahoittamisesta. Tässä vaiheessa on tärkeää, että nuoria rohkaistaan työn hakuun. Että heitä kannustaa rekisteröitymään ja osallistumaan tähän. Että nähdään, että Eurooppa on aktiivinen. Uskon, että työllisyyssuuntaviivat selkeyttävät komission mandaattia 2020 strategia, joka ei ollut ainoastaan komission asiakirja, vaan myöskin joka ilmaisi kaikkien jäsenvaltioiden sitoumusta, loi selkeästi legitimiteettiä jäsenvaltioiden vastuun ohella. EUlla on myös legitiimi osansa perussopimusten pohjalla. Talouden hallinta ja Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso on päämekanismi, jolla nämä tavoitteet täytetään pannaan läheisessä yhteistyössä EU-toimielimien ja jäsenvaltioiden kanssa. Äskettäinen yhteistyö EU-tasolla ja kansalliset uudistusohjelmat, jotka heijastavat myös tavoitteita, kuten dynaamisten ja osallistuminen työmarkkinoiden luominen. Työllisyysastetta ei monissa maissa voidaan nostaa tavoitetasolle, joka on Eurooppa 2020 ohjelmassa ilman voimakasta sukupuolen liittyvää kuuluttavuutta. Meidän täytyy antaa neuvoja jäsenvaltioita, milloin me näemme mahdollisuuksia parannuksille tällä alueella. Ei vähiten, koska jotkut toimet, jotka voivat löydä työympäristöä, joka on maailmassa kuin puoliselle y- ystävällinen, niillä voi saada EU-tukea, ja jäsenmaista tästä on hyviä esimerkkejä. I uh, wonder what exactly uh, still should be. Uh, niin, pitäisi vielä lisätä. Ja halusin sanoa vielä, että todellakin kun nähdään ongelmia ja keskustellaan ongelmista jäsenvaltioiden kanssa tai parlamentin jäsenten kanssa, niin halusin vaan sanoa, että täytyy tarkastella erityisiä tapauksia ilman yleistyksiä. Tätä painottaisin. Mitä tulee todellakin rahoituskauden alkuvuosiin, josta vielä keskustelemme, on ollut huolia eh, sosiaalirahaston osalta asianmukaisuudesta, mutta myös toimeenpanon nopeudesta. Sanoisin, että erityisesti kun on ollut erinomainen suoriutuminen viime vuonna, niin mihin viittasinkin alustuksessa, niin tämä ei ole niin yleinen asia kuin joskus näyttää. 65 prosenttia on maksettu 2007-2013 vuodelle, niin niitä, sitä osuutta pidetään, tai sitä vauhtia pidetään hyvänä, on eri, erityistä edistystä aiempiin vuosiin verrattuna. Tietysti ottaa huomioon myös, että oli syvimmän laman aika, siis syvin toisen maailmansodan jälkeen, joka todellakin vaikutti EU-varojen käyttöön. Täytyy tehdä uudelleenohjelmointia tänä aikakautena ja jotenkin uudelleenohjelmointia täytyy tehdä myös sitä seuraavina vuosina, kuten 2012 nuorisotyöttömyys. työttömyyttä varten tarvittiin kahdeksassa jäsenvaltiossa todella syvällekäyvää uudelleenohjelmointia. 12 ja 13 vuosille niiden osalta täytyisi painottaa jälleen, että ei uudelleenohjelmointia eikä edellä myöskään hyvin tarkkaa valvontaa, jotta voitiin varmistaa, että virheistä ei niin se ei estänyt käyttöasteen toteutumista. Ja jos on kysytty, niin kuin onkin kysytty, ja sanoit ovat kysyneet, että mikä on luottamus tulevaisuuteen. Niin tämä lähestymistapa, sen pitäisi luottamusta parantaa. Kuten on keskusteltu, niin jotkut ongelmat, jotkut epäasianmukaisuudet tulivat todellakin niin kutsutuista uusista jäsenvaltioista. jossa ensimmäinen EU-varojen käyttösykli ikään kuin alkoi niin, että oli suurtakaan kokemusta ja ilman, että täysin olisi tunnettu kaikkia asiaan liittyviä näkökohtia. Kokemuksesta kaikki opimme, erityisesti jäsenvaltiot oppivat, kyseessä olevat jäsenvaltiot, mutta teemme yhteistyötä tiiviisti tilintarkastustuomioistuimen parlamentin kanssa, jotta voimme varmistaa, että se mikä käytännöissä täytyy parantua, niin siinä kun tätä parannetaan, niin kaikki kommentit ja kokemukset otetaan siinä huomioon. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Nyt on valiokunnan jäseniltä vielä seuraavat puheenvuoropyynnöt. Ines Ajala-Sender. Ja sitten kollega Gressle. Berichterstatter natürlich. Ja esittelijä tietysti. Yes. Ines, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Sí, la señora Andor. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Ja hyvä komissari, olen pahoillani, että en voinut olla täällä alusta saakka. Minun piti tavata vierailijoita, mutta kuulin kyllä suurimman osan siitä, mitä sanoitte. Pari kysymystä teille. Ensinnäkin, mitä tulee teidän mielipiteeseenne? Voitteko antaa mielipiteenne meille seuraavasta asiasta? Me olemme nyt aloittaneet työmme eletään vuotta 2014, mutta jos ajatellaan vuoden 2012 tuloksia, niin toki budjetinvalvonta pitää sisällään myös tilintarkastuksen, mutta kyllä meitä kiinnostavat myös tulokset, ja sehän kuuluu teidän vastuualaanne. Joten haluaisin kuulla mielipiteenne sosiaalirahaston tuloksista, erityisesti kun puhutaan työllisyydestä. Se on ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi, missä määrin olette voinut ottaa huomioon kriisin? Tässähän on ristiriitaisia mandaatteja. Tässä valiokunnassa meillä on ollut ongelmia tiettyjen espanjalaisten ohjelmien suhteen, kun tilintarkastustuomioistuin on kertonut meille, että tiettyjä ohjelmia ei ollut saatu päätökseen sovituin ehdoin. Joidenkin ohjelmien tarkoitus oli ylläpitää sellaisia työpaikkoja, joita oli luotu neljäksi vuodeksi, mutta näin ei ollut tapahtunut. Samanaikaisesti kuulemme Troikalta, että markkinoille tulisi olla enemmän joustavuutta ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli tilanne on hankala. Se on tarkoittanut sitä, että tiettyjä työpaikkoja ei ole voitu ylläpitää neljää vuotta, joten meidän on täytynyt sopeutua kriisiin mutta mitkäpä ovat sen vaikutukset sosiaalirahaston osalta. Sitten mikroyritykset ja tulokset. Teidän lausuntonne, joka koskee, tai teidän, mikä on teidän mielestämme nyt päättyvien ohjelmien osalta, mitkä ovat olleet ää, niiden mikroyritysten tavoitteiden toteumisasteet, jo, jotka ovat liittyneet esimerkiksi haavoittuvaisiin ryhmiin? Tiedän, että tiettyä PK-yritysten rahoitusta on ollut ja niin edespäin. Haluaisin tietää, mikä vaikutus tällä on ollut mikroyrityksille. Entäpä tulevaisuus? Me kehittelemme tällä hetkellä välinettä, joka liittyy nettomaksujen rahoituskorjauksiin. Te olette hiljan puhuneet tiedon tarpeesta ja koulutuksen tarpeesta, hallinnoijien, jotka ovat vastuussa näiden politiikkojen toteuttamisesta, äh, he tarvitsevat koulutusta. Poliitikotkin tarvitsevat tietoa, mutta nyt tarvitaan uutta ohjelmointia. Missä määrin olette huolissani tästä uudesta mekanismista, kun ajatellaan nettomaksu, äh, korjausten tekoa? Ovatko ihmiset ymmärtäneet tämän uuden lähestymistavan? onko tulosta saatu aikaan ja minkälaisia riskejä tämä aiheuttaa niille henkilöille, jotka ovat vastuussa ohjelmista. Kiitos seuraavana Inge Gressle. Kiitos. Komissio kuvailette meille suuren freskon siitä, mitä kaikkea tehtään, jotta romaani-integraatiota, kun ajatellaan Euroopan neuvosto, Soros, Maailmanpankki, Norjan rahasto – te olette nyt se, jolla on eniten käytössä rahastoja. En usko, että me niitä kaikkia muita tarvitaan, jotta itse voisimme tehdä jotain. Se, mitä pankin kanssa on tehty, se oli pilottihanke, mikrolainoja koskeva, ja Regi-pääosasto sitä hallinnoi, ja se nyt suunnilleen meni pieleen, jos sen lievästi ilmaisee. Jos tässä maailmanpankin yhteistyövaraa lasketaan, niin hyvää yötä. Kun katson nyt sitten asiakirjoja päätöskonferenssista, Romanistrategiasta, strategiasta, niin itse sanoitte, että 2010 ei 2012 2011 kehitettiin romaanistrategia, sitten oli 2012 kansalliset strategiat, nyt sitten kunnat ja kansalaisyhteiskunta on syyllinen, että ei mitään tapahdu. Tiedättekö, kysymyshän on siitä, että millä paineella ja mitä paine minkä, miten paljon annetaan painetta ja miten paljon on tahtoa saada menestystä komissiolla. Vapaasta liikkuvuudesta nyt ei puhuta, eikä sitä ole tästä vuodesta alkaen. Meillä on ollut jo ennen vuotta 2014 paljon maahanmuuttovirtoja. Romaniasta Saksaan on tullut joka vuosi 100 000 ihmistä, Bulgaariasta 50 000. Nämä ovat lukuja vuodelta 2013. Viel, silloin ei ollut tätä vapaa, liikkuvuus, vapaa liikkuvuutta heille. Slovakiastahan oli mielenkiintoinen marjo, jotka tulivat romaanit sinne ja tulivat kerjäämään. Omassa vaalipiirissäni tällaisia tapauksia on, jossa katoliset ja evankeliset kirkot ovat sitten huolehtineet paikan päällä ihmisistä. He ovat neljä kuusi kuukautta, yöpyvät autoissa, kerjäävät ja menevät takaisin. Kunnat eivät saa jäädä yksin tämän ongelman kanssa. Ja vain kun meillä on parempi kotouttaminen integraatio romaneille ja muille vähemmistöille kotimaissaan huolehdittuna, sehän on koko eurooppalaisten rahastojen äh, tarkoitus. Tämä on todellakin äh, ajankohtainen kysymys, eikä se äh, kuntia auta, jos heidät osoitetaan takaisin kotimaahan tai jonkun kolmen kuukauden päästä tarkistetaan paperit. Ja mahdollisesti ja tuomioistuimestakin on tulossa päätös, josta melkein voi sanoa, mikä siitä tulee. Se eurooppalainen laki taivasta putoaa. Teidän pitäisi nyt uskovattavasti todellakin kuvailla, että mitkä ovat kolme menestyksekkäintä romaanihanket, jotka olette nähneet. Mitä todellakin suunnittelette? Mihin haluatte mennä tulevaisuudessa, jotta jäsenvaltiot sitten todellakin pääsevät tuloksiin näissä ongelmissa. Teidän alustuksessanne ja puheenvuorossa en saanut tästä mitään irti. Tietysti kyse on syrjinnästä, mutta perusongelma on se, että joissakin jäsenvaltioissa hallitukset edes halua antaa rahaa romaaneille, kun niillä on huolia enemmistöistä, mutta ei sekään käy. Ei se käy, että sallitaan syrjintää näin. Täytyy olla sitten enemmän shame-politiikkaa, niin me tiedän sitä häpeää. Eli täytyy tietää enemmän. 2012 lukuihin haluaisin palata vielä kerran. Bulgaria. ESFn käyttöaste alle 10 prosenttia. Ja sitten tämän komission sen Haanille tämän kysymyksen. 42 sivulla on Haanin vastaus, jos siis olla se, että tarkistaa. Määrärahojen käyttö, todellakin se on shokeraavaa. Ja sen vuoksi kyllä uskon, että kun puhutaan tästä vuodesta, Teidän pitäisi todellakin sanoa, että mitä tässä nyt konkreettisesti, mitä tässä aiotaan tehdä. Niin, kiitos. Kollega Inge Kresle. Nyt on vaikuttanut kysymykseen kovin voimaperäisesti. Meidän tehtävämmehän täällä valiokuntana onkin kysyä, että onko käytetyllä varoilla ollut vaikuttavuutta. Ja kun ajatellaan poliittista keskustelua, niin se on kyllä sellainen kysymys, että kun allokoidaan varoja romanistrategiaan, niin onko se todellakin myöskin vastaavia tuloksia saavuttanut? Riskiperustaisesta vastahan on puhuttu virheasteen tarkastamisessa. Me haluamme, ja tällä viikolla valmistelemmekin omaa mietintöä, joka koskee sitä, että tulevaisuudessa olisi tulosorientoituneisuus ohjelmalla sijalla. Eli tämä ei ole oikeastaan sitten yksittäisen jäsenen lausunto, vaan tämä on ollut aiemmin kaikkien jäsenten, ainakin useimpien mielipide, ainakin useimmissa ryhmässä, että olemme näitä tuloksia. Kollega Piper on vielä pitänyt esittelijänä puheenvuoroa. Ennen kuin hän saa puheenvuoron, haluaisin nyt puheenjohtajana ottaa tässä esille yhden asian. Meillä on erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimesta joka koskee Euroopan globalisaatiorahaston vaikuttavuutta. Globalisaatiorahasto siis Globalization Investment Fund, ja siellä on tullut selväksi, että siellä on huomattavia synergiavaikutuksia. Oletteko ottanut komissiossa tämän raportin siis siitä, että miten voitaisiin tehdä muutoksia kapasaatiovarojen käyttöön. Ja sitten lopulta Piipperille puheenvuoro. Herr Vorsitzender, ich zitiere den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Siteeraan parlamentin puhemiestä entistä usein, mutta tänään haluaisin sen tehdä kylläkin. Lehdestä sitaatti. Minäkin ajattelin nuorena kundina, että teemme, rakennamme Euroopan Yhdysvaltoja, mutta 20 vuotta, kun olen ollut Euroopan parlamentin, sen tiedän, että kansivaltiot säilyvät ja se on ihan hyvä niin. Tämän siis sanoo demareiden öö, kärkikandidaatti. Tehän hieman ku, kuuluttekin tähän poliittiseen perheeseen. Se, mistä nyt puhuitte. lausuntonne perhepolitiikasta, eläkkeestä vähimmäiseläkkeestä, vähimmäispalkasta. Se, mitä teette eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Nämä ovat asioita, jossa monet ihmiset ovat sitä mieltä, että jättäkää, säästäkää meidät Euroopalta tässä. Käytetään nämä kapasiteetit, joissa meillä käsitetään ne muihin asioihin. Ja sitten meillä olisi enemmän valvontakapasiteettia. Ihan tietoisesti näen tässä kyllä yhteyden. Mitä ette valitettavasti käsitellyt, komission jäsen, on jäsenvaltioiden luotettavuus. Komissio itse. Ja siterasin tätä raporttia ja siellä mainittiin puutteita jäsenvaltioiden toiminnassa mitä, mitä tulee kansallisiin valvonta- ja tarkastusviranomaisiin. Ja ihan konkreettisesti kysyisin vielä. Mistä luottamuksen juontuu? Tehän tarkistatte operationaaliset hankkeet, menoselvitykset toivon sataprosenttisesti. Ne jäsenvaltiot siis antavat käsittelyyn. Mutta sitten mikä prosenttiosuus sitten suoraan liittyen ohjelmiin, miten tarkistatte ihan sinne edunsaajien, loppuedunsaajien saakka? Vai perustuuko tämä luottamus jäsenvaltioihin todellakin vaan näihin menoselvityksiin? Minulle tämä kaikki on vähän liian vähän vielä. Ette käsitellyt sitä sanallakaan vielä. Ja kyllä minua nyt kiinnostaisi, että miten mikä on suhteen jäsenvaltioihin tässä asiassa, mitä tulee tietojen luotettavuuteen sieltä. Miten, mitä olette mieltä? Kiitos kovasti. Nyt kun aika rientää, niin herra Andor, pitäisi teiltä vastausta, mutta sitten täytyy tämän esityslistan kohdan käsittely kyllä päättää. Kiitos. Äh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Saanen aloittaa. Ajala Senderin kysymyksestä. Siitä olemmeko ottaneet kriisin huomioon? Totta kai, minä jo viittasin niihin ongelmiin, joita kriisin vaikutus on aiheuttanut ohjelmointiin ja uudelleenohjelmointiin ja ohjelmien hallinnointiin. Tämä äh, mahdollisti myös sen, että saatoin korostaa muutamia seikkoja, jotka liittyvät tarjontapuolen <clears throat> ongelmiin ja siihen, miten sosiaalirahastoa voidaan käyttää työllisyyden pönkittämiseksi. Ja tehän tiedätte, että aina kun on lama tai taantuma, niin tietysti työllisyyden ylläpitämiskysymys liittyy kysyntäpuoleen. Tämä ei niinkään ole komission heiniä. Tietysti tarjonnan ja kysynnän puolen toimien tasa tasapainottelu näiden välillä on jäsenvaltioiden käsissä, millä tavalla valtiot omaa raha- rahoitustaan hoitavat. Mutta tietysti meillä on koordinoituja fiskaalisääntöjä, joten kysyntäpuolta on vaikea kontrolloida ja se vaikuttaa tietysti työllisyys- ja työttömyysasteisiin taantuman aikana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että taantumankaan aikana ei tarvita tarjontapuolen interventiota, jotta voidaan varmistaa se, että työvoima jäsenvaltioissa on valmis seuraavaan nousukauteen tai sykliin silloin, kun on uudenlaista taloudellista toimintaa, joka vaatii uusia taitoja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy varmistaa se, että yrittäjien valmius pidetään yllä. Mikroyritykset ovat nekin hyötyneet sosiaalirahastosta sen lisäksi, että niillä on ollut aivan erillinen rahasto, tämä mikrorahoitusfasiliteetti tai väline. Konkreettisen tiedon antaminen tässä vaiheessa on vaikeaa. Me tulemme tekemään parhaamme voidaksemme kehittää tai antaa tietoja yleiskuvasta myöhemmin. Tässä vaiheessa on vaikea vetää lankoja yhteen, mutta totta on myös se, että erilaista kokeilua on tehty. Jotkut kokeilut ja ohjelmat ovat kypsempiä kuin toiset, ja ne tukevat mikroyrityksiä käyttävät sosiaalirahaston rahoja. Joskus ollaan epäröiviä riskien ottamisessa. Molemmat osapuolet ovat epäröiviä, koska rahoitusriski on tietysti jaettava eri sidosryhmien kesken. Olipa kyse sitten virastot tai valtiot tai edunsaajat itse. Joten me tarkkailemme tätä aluetta, tätäkin aluetta, koska tiedämme, että yrittäjyys on tärkeää taloudellisen vaurauden kannalta. Miten me Miten me suhtaudumme tiedon luotettavuuteen? No, me olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioilla on omat menettelynsä, mutta meillä on omamme. Meidän oma virheaste, joka on paljastettu vuosikertomuksessa, perustuu siihen tietoon, jota jäsenvaltiot ovat antaneet meille. Ja se on ollut aika lähellä sitä virheastetta, joka meillä on ollut ennenkin, joten tämä johdonmukaisuus ikään kuin jäsenvaltioiden ja komission tietojen välillä ja toisaalta tilintarkastustuomioistuimen tulosten kanssa antaa meille tiettyä varmuutta siitä, että se tieto, jota jäsenvaltioista tulee, on luotettavaa. Tietysti, jos kysymyksiä on, niin jos kysymyksiä ilmenee, niin voimme tietysti kiinnittää erityishuomiota tähän asiaan tapauskohtaisesti. Gressle kysyi romaneista. Jälleen kerran pahoittelen. Mutta me tarvitsemme Sorosin eh, ja muiden eh, kaltaisia toimijoita, joista puhuin edellisessä vastauksessani. EUlla eh, e on vain puitestrategia. Kansalliset strategiat itsinään ovat jäsenvaltioiden käsissä. Jäsenvaltiot toteuttavat niitä. Me valvomme tilannetta, arvioimme tuloksia ja totta on myös se, että tietynlaiset toimet, erityisesti koulutuksen alueella, ovat sellaisia, että ne eivät välttämättä ole tukikelpoisia EUn rahoituksen osalta. Joskus muut lähteet ovat parempia, mutta meidän täytyy tehdä työtä voidaksemme varmistaa sen, että valmiuksien rakentaminen tai koulutustoimet tapahtuvat, että niitä tapahtuu näissä maissa. Me tulemme järjestämään korkeatasoisen romaanihuippukokouksen huhtikuussa ennen kuin parlamentin vaalikampanja alkaa. Toivotan teidät tervetulleeksi tulemaan tähän seuraavan romaanihuippukokoukseen, jossa tarkastellaan useita täytäntöönpanon seikkoja, siis strategian täytäntöönpanon ja sitä, miten muun muassa koulutus on otettu huomioon ja miten koulutuksen alueella segregointia on vältetty. Eli tämä on tärkeä alue, jossa on syytä nähdä edistystä, investointeja. Me tiedämme, että investoinnit tietysti kestävät, siis kestää aikansa ennen kuin investoinnit tuottavat sen tuloksen, jota haluamme nähdä. Puheenjohtaja sitten EGFstä. Uskon, että erilaiset arviot, mukaan luettuna tilintarkastustuomioistuimen arvio, ovat avittaneet selkeämmän kuvan saamista ja sitä, miten solidarisuusrahaston toimintaa on voitu arvioida näinä vaikeina aikoina. On todettu, että merkittävä määrä työntekijöistä ovat jotka ovat käyttäneet hyväkseen EGFn toimia, ovat löytäneet uusia työpaikkoja jopa sellaisina aikoina, kun maissa on ollut taantumaa. Jopa puolet ö, työntekijöistä, joita tilanne on koskenut, ovat löytäneet uuden työpaikan. Ja näissä oloissa tätä on kyllä pidettävää hyvänä tuloksena. Joten suhtaudun luottavaisesti siihen, että seuraavakin globalisaatiorahasto seuraavalla rahoituskaudella on sellainen, että voimme vielä entisestään nopeuttaa menettelyitä. Siitäkin huolimatta, että tämä on joustava instrumentti, se tot, kuitenkin se, sillä on tärkeä tehtävä ja se on auttanut jo useita työntekijöitä tähän mennessäkin. Yeah, thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitos komission jäsen. Toivooko lopuksi vielä esittelijäpuheenvuoro? Tällä kertaa ei. Kiitoksia. Kysynä ilmeisesti. Olitte täällä paikalla. Keskustelemme myös jatkossa tästä ja arvostamme kutsuanne romaanihuippukokoukseen. Tiedättekö jo ajankohdan? 6. helmikuuta. Jos lähetätte meille valiokuntana kutsun, laitan sen sitten jakeluun asiasta vastaaville koordinaattoreille ryhmissä. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bedanken. Hyvät kollegat, kiitän sen Andoria vielä kysymyksiin vastaamisesta voimaperäisessä keskustelussa tänään. Ja tästä pääsemmekin seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on vastuuvapaus. Se myöntäminen virastoille. Tavoittaisin virastojen edustajat tervetulleeksi, jotka ovat tällä välin tänne saapuneet. Tervetuloa. Ja toivotan tervetulleeksi esittelijän. Petri Sarvamaa on esittelijä. Tervetuloa. Tilintarkastuomioimista jäsen Pietro Russo. Tervetuloa. Toimimme kuten edellisenä vuosina. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen saa herra Russo ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Puheenjohtaja, kunnian arvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen erittäin kiitollinen mahdollisuudesta esitellä talousarvion valvontavaliokunnalle Euroopan erillisvirastojen 2012 tilivastuvapauden myöntämistä. Kuten tiedätte, on aika iso kuilu yhtäältä erillisvirastojen alhaisen tällaisen riskin välillä ja näiden haitattujen elimien, joiden osuus on noin puolitoista prosenttia budjetista ainoastaan. Ja sitten toisaalta niiden riskien välillä, jota nämä elimet kantavat, koska ne on usein tärkeitä ja äh, julkisuudelle alttiita missioita. Aloitanpa muistuttamalla teistä tilintarkastustuomioistumien mandaatista ensin. Esitetään auditoinnin tulokset vuodelle 2012 ja lähestymistavan myös. Ja sitten muutamia ajatuksia tulevasta. Artiklan 287 mukaan e toiminta koskevassa sopimuksessa tilintarkastustuomioistuimeen tarkastus yhdistää tämän tilintarkastuksen, joka koskee tilan päätösten luotettavuutta ja toisaalta transaktioiden laillisuutta ja säännönmukaisuutta, jotka, jotka pohjalta nämä tilit on laadittu. Ja tässä kehikossa tuomioistuin laatii kutakin virastoa koskevaa on kertomuksen, johon liittyy kaksi lausuntoa. Yksi koskee tiliä ja toinen koskee näitä transaktioita. Auditointi ja erityisesti budjetin täytäntöönpanon analyysi voi myöskin johtaa havaintoihin taloushallinnon laadusta. Tuomioistuin paransi tarkistuksiaan vuonna 2012 jälleen. Auditointin lähestymistapaa on päivitetty ottaen huomioon auditoinnin tarkastuslauseke ja lisätietoa parlamentille. Virastojen määrä kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2012 Tarkastus vaati 70 missiota ja yhtä monta alustavien tulosten lausumaa. Me olemme laatineet 40 erityistä vuosikertomusta, jossa on 80 lausuntoa, tilitarkastuslausumat ja sitten laillisuutta säännönmukaisesti koskevat lausumat liittyen 40 hajautettuun elimeen, jotka auditointiin. 2012 lähestymistapa on uudistunut sekä menettelytavaltaan että raportoinniltaan ja siinä on jotakin hyviä parannuksia, jotka tarvitsevat parlamentille kattavampaa tietoa. Tilastollista tekniikmenetelmiä on otettu huomioon äh, liittyen otoksen tuleviin transaktioihin. Äh, se parantaa objektiivisuutta ja loppujen lopuksi myöskin paremman takulausuman. Tämä tilastollinen lähestymistapa yhdistää tuosta riskianalyysiin, jolla pyritään edustamaan otokseen, jossa käytetään identifioituja riskialuksia, no, alueita. Tuomioistuimen kommentit lankevat viiden erityisalueen alle tilia luotettavuus, laillisuus ja säännönmukaisuus, sisäinen tarkistus, budjetin täytäntöönpano ja muut huomiot. Sen lisäksi tuomion istuimen aikaisemman vuoden kommenttien seurantataulukko on otettu käyttöön kaikille kertomuksille, jossa pyritään seuraamaan virastojen edistymistä suhteessa tuomioistuimen huomioihin, minkä pitäisi helpottaa Euroopan parlamentin tilivastuuvapauksen myöntämistä taas perspektiiviin menneisyyteen nähden. Lopuksi, mutta ei mitenkään vähän merkityksellisesti, tuomioistuin on laatinut yhteenvedon 2012 auditoinneista virastoihin liittyen, mikä helpottaa laaja-alaista virastojen auditointitulosten vertailua. Tämä yhteenveto laitettiin vastuuvapaudesta vastuulliselle viranomaiselle ja se on myöskin julkisesti luettavissa tuomioistuimen verkkosivulta. Mitkä ovat sitten päätulokset? 2012 40 toi, virasto, eli 39 plus Europolin eläkerahasta. Niihin tehtiin tarkastus. Ja tämä suhteessa 39 elimeen 2011 ja 32 2010. Toimisto totesi, että kaikki 40 tilinpäätöstä ovat aineellisesti luotettavia. Mitä tulee transaktioihin, muutettuja eli puhtaita lausuntoja voitiin antaa 38 tahosta 40. Ma- mahdollisesti materiaalisia vaikutuksia oli ja ää, varauksia laitettiin eit liittyen Budapestissa. Mutta tässä vaikka oli riittämättömästi näyttöä liittyen transaktioihin, jotka liittyvät tut Mosapurahoihin vuonna 2010. Ja riittämätön auditointi liittyi laillisuuteen, säännönmukaisuuteen Varsavan Frontexiin transaktiossa. Ja, ja tässä tapauksessa tuomioistuin ilmaisi varaumaan, että huomioon sen, että mahdolliset vaikutukset ovat läpitunkevia. Nämä puhtaat tarkistuslausunnot useampien virastomien tapauksessa eivät merkitse, että virheitä tai heikkouksia ei tunnustettu, vaan ainoastaan sitä, että virheasteet tai heikkoudet jäivät alle tämän materiaalisuuden kahden prosentin kynnyksen alle. Kyseen alaistamatta lausuntoon tuomioistuin esitti 123 kommenttia eri alueilla ja nämä liittyvät kaikkeen paitsi kahteen virastoon. Useimmat kommentit liittyvät virastojen budjettien täytäntöönpanoon ja sisäiseen tarkistukseen. Mä ottaisin yhden erityisalueen tässä esille. Sitten virastojen tapauksessa tuomistoon ottaisi, sitten siirret seuraavalle vuodelle olivat korkealla tasolla kuten aikaisempinakin vuosina. Mutta 2012 tuomioistuin arvioi näiden siirtojen syitä yksityiskohtaisemmin, jotta selviäisi, mitkä siirrot pohjautuvat huonoon suunnitteluun ja mitkä johtuvat sellaista tapahtumista, että virastojen, joihin virasto ei kyennyt vaikuttamaan tai jotka johtuvat toiminnan monivuotisesta luonteesta. Ja tuomioistuin tulee tämän panoksensa parlamentin tilivastuuvapauden myöntämisprosessille ja parantamaan informaatiota tästä erityisesti budjetin hallinnasta. Ja meillä on tervetullutta, että tämä komissio on tehnyt tällaiseen edistymiskartan liittyen virastoihin joulukuussa 2013. Monet asiakirjan elementit, erityisesti budjetointisuuntaviivat, ovat täysin samalla linjalla kuin tuomioistuimen lähestymistapa, joka pyrkii yhdistämään tilitarkastuksen hallinnon laatuun. Toinen haaste edessämme on uuden rahoituskehikon täytän paneminen. Sehän on astunut voimaan vuoden alussa. Siihen liittyy useampia menettelyitä, joiden pitäisi parantaa virastojen rahoitushallintaa komission edistymiskertomus liittyen yhteisön lähestymistavan täytäntöönpanon on ihan oikein alleviivannut joitakin odotettuja etuja, joita sisäisen tarkastuksen koordinoinnista syntyy tai toimistojen monivuotisen toiminnan hallinnasta syntyy. Tuomioistuin pitää tervetulleena näitä kehityksiä ja lähesti seuraa uuden asetuksen vaikutuksia, kun 2014 tilivuosi päättyy. Merkittävä uutuus tuomioistuimen näkökulmasta on, on asetuksen 208 artiklan täytäntöpano, joka liittyy viranomaisten ulkopuolisten tilintarkastajien tarpeeseen auditoida tilien luotettavuus, ja jossa tuomioistuimen pitää arvioida auditointien työtä. Näiden järjestelyiden yksityiskohtaminen täytäntöönpanoa on keskusteluissa komission kanssa, jotta me voisimme antaa lisäarvoa virastojen auditointiprosessiin parantamaan tuomioistuimen panosta EUn julkiseen tilivelvollisuuteen ja välttämään tuplatyötä. Paljon kiitoksia huomiostanne. Ja, vielen dank, äh, Herr Russo, für den... Kiitoksia, herra Russo, alustuksesta. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you, <clears throat> Mr. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, arvon tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Olen iloinen voidessani olla esittelijä vuoden 2012 tili- ja vastuuvapausasioista virastoille. Onhan tärkeää, tämähän on tärkeä asia. Tässä on kyse veronmaksajain rahoista. Ja kyse on nimenomaan veronmaksajien rahoista ja kyse on veronmaksajien rahoista ja avoimuudesta ja hyvästä hallinnosta virastoissa. Ajattelin, että käyttäisin tämän rajallisen ajan hyväkseni parhaalla mahdollisella tavalla ja menen heti näihin kolmeen eri eh, kategoriaan. Eli esitän kysymyksiä suoraan kolmelle virastolle ensinnäkin, tai oikeastaan neljälle ensinnäkin tälle koordinointivirastolle, verkostovirastolle ja sitten kolmelle yksittäiselle virastolle ja lopuksi itse tilintarkastustuomioistuimelle. Ensinnäkin haluaisin kysyä äh, verkostolta eralta. Voitteko ystävällisesti antaa meille vastauksen siihen, mitkä teidän mielestänne ovat kolme tärkeintä seikkaa tämän vuoden vastuuvapauksessa virastojen kantilta. Ja voitteko lyhyesti analysoida vastaustanne? Yksittäisille virastoille, EITlle, Innovaatio- ja teknologiainstituutille, ensinnäkin taustalla olevien transaktioiden laillisuus ja sääntöjen mukaisuus. Meidän täytyy tietää, paljon enemmän yksityiskohtaisesti siitä, mitä vuonna 2012 tapahtui ja aiempinakin vuosina 2010 ja 2011, mutta erityisesti 2012, koska nythän puhutaan siitä vuodesta. Kun te havaitsitte, että useissa tapauksissa vuoden 2011 ää, toimien ää, maksut olivat perustuneet epä, ää, siis väär, vääränlaisiin ex ante arvioihin. Miten virheet tulivat päivän valoon? Miten teitte päätöksiä tehdä täydentäviä ex varmistuksia ja miten sisäinen tarkastaja päätti lähteä virastosta? Ja tässä valossa, kaiken sen valossa, mitä on tapahtunut, koska me todella ansaitsemme vastauksen tähänkin kysymykseen, niin miksi te jätitte sisäisen tarkastajan viran täyttämättä kokonaiseksi kalenterivuodeksi sen jälkeen, mitä tapahtui vuonna 2012. Frontex. Me kuulemme juuri äh, lausunnosta, jonka mukaan Frontex ei yleensä vaadi äh, asiakirjoja, jotka joiden perusteella korvaukset maksatetaan. Miksi Frontex ei, tarvi, ei vaadi näitä asiakirjoja? Haluaisin myös tietää, miten selitätte sen, että fyysinen inventaario ei ollut täydellinen eikä kattanut kaikkia varoja. Kolmas kysymys. Miksi järjestelmässä on ollut heikkouksia, kun on haluttu sovittaa yhteen tarjoajien, palveluntarjoajien lausunnot viraston tieteen kanssa. Ja neljänneksi, ongelmia on ollut myös värväys menettelyissä. Tämä liittyy muun muassa ehdokkaiden tasapuoliseen kohteluun ja avoimuuteen. Voitteko selittää, mitä näiden väitteiden taustalla on? Ja viidenneksi, minkä vuoksi kaksi osaston päällikköä tai jaoston päällikköä kolmesta lähtivät virastosta viime vuonna. Ja miten tämä liittyy niihin hankaliin löydöksiin, joita tilintarkastustuomioistuin löysi vuonna 2013, jos ne liittyvät näihin? Ja lopuksi. Ei jopa. Eli vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen. Tehän haluatte perustaa verkkosivuston, joka liittyy eturistiriitoihin, koska tämä verkkosivusto on kaikkien nähtävillä ja koska siinä on riittävät tiedot, asianmukaiset tiedot. Ja ehkäpä vielä tärkeämpi kysymys, koska, koska ei jopa tilistus, eh, vastu, vastuuvapaus ongelmista suurin on nimenomaan IT-asiat. Haluaisin tietää, missä te nyt menette kun puhutaan tiedoston toteuttamisesta. Enkä nyt puhu vuodesta 2012, vaan tästä hetkestä. Olisi tärkeää ymmärtää paremmin sitä, mitä tänäänkin tilintarkastustuomioistuimesta kuullaan. Enkä halua, että toistatte alustavia lausuntoja, jotka juontuvat vuodelta 2010, 11 ja 12. Me haluamme tietää näiden hankkeiden arvosta ja hankinnasta nyt. Ja sitten siirrot. 79 prosenttia osaston otsikon kolme määrärahoista. Teidän vastauksessanne te sanoitte valiokunnallemme, että syynä olivat strategisesti tärkeät IT-kehittelyt. No kysymykseni kuuluu, siis viimeinen kysymykseni teille kuuluu näin, ei jopa, ja IOPalle. Te sanoitte, että IT-infrastruktuurin hankintasopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2012 joulukuussa, ja se johti siihen, että sitoumusmäärärahoja piti siirtää vuodelle, seuraavalle vuodelle. Kysymykseni on, miten 79 prosenttia Miten 79 prosentin eh, siirto voi tapahtua vain yhdessä sopimuksessa tai yhden sopimuksen vuoksi, vai oliko muitakin sopimuksia, jotka johtivat siihen, että tämä mittava siirto toteutettiin? Ja sitten vuoden 2013 ja 2014 siirto, sekin on nyt järkyttävä 86,2 prosenttia. Jälleen kerran tämä liittyy in, informaatioteknologiahankkeisiin. hankkeisiin mitä meillä on nyt odotettavissa näiden siirtojen osalta tulevina vuosina? Ja sitten ihan viimeisin kysymykseni tilintarkastustuomioistuimelle. Tämä ei ole kovinkaan äh, normikysymys. Minusta nimittäin näyttää siltä, että kun olen keskustellut virastojen kanssa, niin olisi tarvetta yhdenmukaisuudelle siinä tavassa, jolla tilintarkastustuomioistuin tarkastelee näitä virastoja vuosittain – mitä, jos ylipäänsä mitään, on tehtävissä, mitä tilintarkastustuomioistuin jatkossa tulee tekemään. Jos olette sitä mieltä, että tämä ö, parantaisi koko vastuuvapausprosessia, niin mitä voisitte tehdä jatkossa, jotta koko prosessista tulisi johdonmukaisempi ja yhdenmukaisempi? Koska tällä hetkellä olen nimittäin tavannut useita hermostuneita ihmisiä täällä, jotka ovat odottaneet pääsyä tähän saliin. Ja joidenkin ilmeistä näki, että he eivät oikein tiedä, mitä tuleman pitää. Eikä tämä loppujen lopuksi varmasti palvele koko tätä ajatusta siitä, että me kaikki olemme tässä salissa ja yritämme saada asiat toimimaan paremmin. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos esittelijälle. Alustuksestaan Marcel Verschleipe Rautatievirastosta saa seuraavan puheenvuoron. Hän on tiedottaja EU-virastojen verkostossa. Ja voin vain painottaa sitä, mitä herra kollega Sarvamaa juuri mainitsi koska meillä oli keskustelu viime vastuuvapausmenettelyn jälkeen, miten voimme parantaa valmistautumista kokouksiin tai tähän kokoukseen, niin toivottavasti löydetään menettelytapa, joka palvelee kaikkien osapuolten etua. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä, valiokunnan jäsenet. Ensiksikin haluaisin kiittää puheenvuorosta. Palaan asiaan, mutta se mitä herra Ruso ja Sarvamaa esittelivät ovat tärkeitä asioita ja tulivatkin jo esilleen. Yritän antaa vastauksia kolmesta kysymyksestä, jotka esitteli mainitsi. Haluaisin sanoa, että on selvää, että virastojen sitoumus saavuttaa hyvä suoritustaso ja tehokkuustaso edistyy paljon – Tietysti tämä on täysin sopusoinnussa tämän valiokunnan tavoitteiden kanssa. Ja vastuuvapausmenettely on erinomainen mahdollisuus arvioida meille virastoille, arvioida päämenettelytapoja, jotka liittyvät hallintaan virastoissa, virastoissa. Olemme olen oppineet, voin sanoa, siitä, että mitä meiltä odotetaan ja miten saadaan aikaan parannusta. ja kun viime vuosia tarkastellaan, on ollut hyvin positiivista ja erinomaista yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Virastojen näkökulmasta vastuuvapausmenettely on tullut myös avoimemmaksi. Kiitos sen, että virastojen verkosto on mukana tietojen kulku on ollut parempaa virastojen välillä ja se on ollut johdonmukaista, kun ajatellaan suhteitamme muuallekin. Jotkut menneisyyden ongelmat varmaankin juontuivat väärinymmärryksistä ja selvennykset tietovirroista, joita odotetaan virastoilta, ovat olleet tärkeässä osassa. On myös tärkeää tunnustaa ja tunnistaa että virasto saa kasvavaa tunnustusta toimielinten taholta ja erityisesti parlamentin taholta, ja olemme siitä kiitollisia. Tietysti toivomme, että tämä jatkuu nyt sitten uuden parlamentin kanssa. Kesäkuussa viime vuonna neuvoston pääsihteeristö luonnosteli jatkotoimet, jotta voidaan virtaviivaistaa vastuuvapausmenettely yhteistyössä verkoston kanssa ja tarkoituksena oli todellakin parantaa avoimuutta, läpinäkyvyyttä menettelyssä hajautetuille virastoille. Ja tämä on todellakin erittäin hyvä esimerkki rakentavasta yhteistyöstä, jonka jo mainitsin ja toivomme, että tämä jatkuu tulevaisuudessa. Verkoston tärkeys, sehän on aika hiljattainen ilmiö, on kasvamassa ja todellakin nähdään edut siitä, että viestintää helpotetaan ja annetaan neuvoa asioista, jotka ovat yleisiä ja horisontaalisia luonteeltaan. Siis tämähän kysymys tuli esille. Tietysti on edelleen myös erityiskysymyksiä, joita voidaan käsitellä pel- pelkästään yksittäisissä virastoissa, mutta on tärkeää mainita mahdollinen eh, mahdollinen tekijä, että jos sisäisen tarkastuksen toiminnot ulkoistetaan, niin se saattaa johtaa vähempään johdonmukaisuuteen. Sitten kun verkosto käsittelee suorituskyvyn parantamista, niin se on meille hyvin tärkeä ja positiivinen esimerkki käytännön yhteistyö virastojen välillä on ollut harvinaista vuosien aikana, mutta se kehittyy kovin nopeasti ja tämä tulee esille yhteisessä lähestymistavassa. Virastot edelleen tarkastelevat synergioita ja parantaa, mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta. Sama hankintojen osalta. Merkittävää edistystä on saatu tehokkuuden parantamisessa hankinnoissa ja etenemissuunnitelma olet edellyttää, että komissio jatkaa tuen antamista virastoille julkisissa hankinnoissa ja olemme lähteneet aloitteeseen valmistella standardimenettelytavat, joilla voidaan helpottaa yhteistyötä virastojen välillä ja komission välillä. Ensimmäinen luonnos tästä asiakirjasta on saatavilla ensi kuussa ja siitä keskustellaan virastojen kokouksessa. Toisaalta on tärkeää mainita, joitakin hallintoesteitä, joita virastoilla on jokapäiväisessä toiminnassaan. Tässä halusin viitata yhteiseen lähettämistapaan heinäkuulta 2012. Kaikki hyvät aikeet, jotka yhteisessä lähestymistavassa on tulleet ilmaistuksi, eivät ole aina johtaneet toivottuihin tuloksiin. Yhteinen lähestymistapa vaatii yksinkertaistamista ihmisresurssien ja talousresurssien hallinnon käytännöille, mutta olemme velvoitettuja kun on uusi henkilöstösääntö ja uusi rahoitusasetus, niin ne eivät varmaankaan johda oikeaan yksinkertaistamiseen virastojen osalta. Lopulta haluaisin muistuttaa tarpeesta se, että on sama palvelutaso ja sitä pitää pitää yllä, vaikka on vähemmät resurssit. Tiedätte, että virastot ovat sitoutuneita tehokkuuden parantamiseen ja ovat sitoutuneita siihen, että henkilökuntaa vähennetään 5 prosentilla kattavasti. Kuitenkin, että tämä olisi mahdollista ja että virastot voivat jatkaa sitä, että tuovat tuloksia, niin se todellakin siinä vaaditaan yksinkertaisia työehtoja ja yksinkertaistamista. Pian tulee uusi toimintavälinen yhteistyö, yhteistyöryhmä ja tämä Interinstitutionaalinen nimi muuten työryhmä. Sillä on todellakin oikea mahdollisuus nyt tarkastella tulevaa rahoitusta ja puitteita yleisemminkin yksityiskohtaisemmin, joten olemme sitoutuneita osallistumaan työryhmän työhön niin, niin paljon kuin mahdollista, että sillä löytäisiin erikaupallisia ratkaisuja. Viimeisenä kohtana haluaisin yrittää vastata kysymykseen, jonka esittelijä kysyi, joka koskee tiedättehän kolmea pääkohtaa, jotka mainitsitte. Tietysti virallisesti täytyisi konsultoida kaikkia virastoja, mutta mielestäni muut, jos katsotaan tätä vuotta, niin tärkeää on esimerkiksi toteuttaminen, yhdenmukaisuus ja avoimuuden lisääminen säännöissä ja menettelyissä, koska meille on olennaista tämä. Ja olen maininnut mahdollisia väärinymmärrysten lähteitä ja Useinkaan ei ole äh, virastolle helppoa ymmärtää, mitä eri kumppanit virastolta odottavat, ja tässä ollaan edistytty. Vaikka edelleen ongelmia jää jäljelle, niin selkeys odotuksista voi parantua tai johtaa siihen, että siirtoja koskeva tilanne paranee ja niin, että ylipäänsä virastot ymmärtävät näitä ongelmia paremmin siirroissa. Kolmas pointti on tällä kertaa se, että henkilökohtainen mielipide mielestäni virastojen yhteistyön halu on lisääntynyt löytää yhteisiä ratkaisuja yhteisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Puheenjohtajana on yrittänyt vastata tähän asti esitettyihin kysymyksiin virastojen yhteistyöverkoston puolesta. Liipe. Kiitoksia verkoston puheenjohtajalle. Nyt sana on vapaa. Kysymyksiä, kannanottoja valiokunnan jäseniltä ja viittaa siihen, että kun osoitatte ja haluatte osoittaa kysymyksen suoraan jollekin virastolle, niin sitten viraston edustaja voi halutessaan vastata suoraan. Kerätään kysymyksiä yhteen. Ensin saa puheenvuoron herra Stas. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys EFSAlle, elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Olen tarkastellut kysymys 30 hyvin tarkkaan, vastausta myös. Ja meillä on pari täydentävää kysymystä. jos sivua 67 si tarkastelee ja toista kappaletta EFSAn luvussa sanotaan, että e- e- EFSAssa kaikki kontaktit teollisuuden kanssa ää, kestävyydestä huolimatta niitä pidetään eturistiriitana ja ihan rehellisesti. Jos kansalaisjärjestöjen kertomuksia lukee, puhumassa Euroopan yrityksen vastaa Corporate Europe Observatorista. Ei minä ole koskaan kuullut, että kukaan olisi pyytänyt erityistä kieltoa, vaan tällaista viiden vuoden respiittiä ja sen jälkeen asiantuntamista voi käyttää, mutta ei minä mistään tästä elinikäisestä kiellosta ole kuullut liittyen EFSAn työhön osallistumiseen, joten halusin mielelläni selkeytyksen EFSAlta tästä. Toinen kysymys liittyy sitten tähän kakkoskappaleen neljänteen lauseeseen, jossa puhutaan kansallisesta ravitsemisalan instituuteista. Tässä puhutaan ihan jotenkin neutraalisti, mutta, mutta minun käsittääkseni nämä, tämä kansalliset ää, Tämä kansallinen ruokainstituutti on Danonen varoilla perustettu instituutti. Ja sen tehtävänä on informantien vääntäminen journalisteille ja sulle yleisölle ja tuon kautta julkiseen keskusteluun vaikuttaminen. Niin ja EFSA heittää tämän kehiin ikään kuin kyseessä ei olisi mahdollinen turistiriitä. Ja minusta vaikuttaa tässä on eturistiriitoja, että voi väittää miten käyttää kyseessä mitenkin neutraali elin. Ja EFSA esittää tämän tapahtuman liian laimeasti. Tässä mainitaan myöskin tästä yritysobservatorian raportissa todetaan, että tämä julkisten viranomaisten käyttö, jolla ei ole mitään teollisuuden kanssa olevia kytköksiä ja heidän puhumistaan teollisuuden tapahtumista pitäisi pitää eturistiriitana, mutta minusta tämä, jos tätä tarkkaan katsoo, niin pakkohan siinä on todeta, että tämä yritysten tarkkailujärjestö, sillä on pointti. Ihmiset, jotka työskentelevät jossakin tietyissä organisaatiossa, niin heidän ei pitäisi periä maksua puhu, puhumisesta. Äh, kokemuksen hyödyntäminen on hyvä asia, mutta tällainen esiintymismaksu, palkkio, puhepalkkio luo eturistiriitoja. Sitten viimeinen huomioni liittyen kysymykseen 30. Siinä on varmastikin legitiimi viittaus johtaa siihen, että se pyrkii oikein tasapainoon riippumattomuuden ja asiantuntemuksen välillä. Me puhutaan myös siitä, että saadaan parhaat tutkijat asiantuntijoiden joukkoon. Kaikkihan me sitä kannatamme. Mutta se, että, että on asiantuntemusta ja haluaa hyödyntää hänen tietoaan, ne merkitsee, että heitä laittaa paneeliin sitä haluan väittää, että ihminen, jolla teet, että tällaista ihmisellä on suora vaikutus päätöksentekoon ja mahdollisuus, suora mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon olemalla jonkun paneelin jäsen. Jos voit tätä kysymystä selkeyttää, niin se helpottaa meidän tehtävää ja herra Sarvamaan tehtävää esittelijänä. Ja hän ottaa tämän hyvin vakavasti. Kiitos Bart Taas ja seuraavaksi kollega De Jong. Dank Um, niin, kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin muutama yleisempi kysymys tälle verkostolle. Totta kai me edistymme. Jos te katsotte tätä edistyskertomustamme tai roadmappia ja tehtäväämme, niin no, komissio on ollut tässä huolissaan virastojen tehokkuudesta. Me olemme kyllä kyenneet Ähm, jo vastaamaan tähän kyselykaavakkeeseen, mutta ehkäpä tässä kaikkein eniten peräänkuulutetaan seuraavaa, ja tämä auttaa meitä eteenpäin. Me haluamme selkeää raportointia toimista, eli haluamme toimintakertomuksia, säännöllisiä sellaisia. Olipa kyse siitä, sitten siitä, että taustalla on halu yhdistää virastoja tai jotain muuta. No kai tätäkin voidaan tutkia, eli sitä, että virastoja yhdistettäisiin. No toinen seikka, jota täällä on korostettu, ovat eturistariidat. Vastauksissa on selkeästi havaittavissa, että samaan kysymykseen eri virastoilta tulee eri vastauksia. Ja olisi aika hyvä asia, jos komissio tarjoaisi jonkinlaista osviittaa tai suuntaviivoja sen suhteen, missä heikot kohdat tässä järjestelmässä ovat, missä ne piilevät. Ja ehkäpä voisimme asettaa jonkinlaisen aikataulun sen suhteen, koska raportoinnin tulisi tapahtua, mitkä olisivat sen eri vaiheet. Tämä pätisi myös täytäntöönpanopuoleen. Meillä on useita alueita, joiden osalla vielä häälyy kysymysmerkkejä – tarkastelen tässä yhtä jos toistakin virastoa. Esimerkiksi tätä IASOa, EASOa, eli turvapaikkatahoa. Senkin suhteen eturistiriita ongelmia on ollut tai on väitetty olevan, mutta siihen on suhtauduttu erittäin varovasti. No sitten kysymys kuuluu, liittyykö tämä henkilöstösääntöihin? ja niitä henkilöitä koskeviin sääntöihin, jotka ovat määräaikaisella sopimuksella. No tietysti jokaisessa virastossa voitaisiin tarkastella eri työntekijäkategorioita, mutta täytyy lähteä siitä, että kaikkia työntekijöitä kattavat samat eturistiriitasäännöt. Tämä pätee myös EASOn. Vuonna 2013 haluttiin myös järjestelmä, jolla suojellaan ilmiantajia. No, tässä nyt katsotaan vähän taaksepäin. Haluaisin tietää, voisivatko virastot kertoa meille, onko jonkinlaista edistystä saatu aikaan ilmiantajien suojelussa. Tämä siis juontui jo vuodelta 12. Ja sitten IOPA virastosta. Ei jopa virastosta rahoitustarkastajilta on kuulunut sellaisia huhuja, että että EOPassa on IAS-asiantuntijaryhmiä ja että näissä asiantuntijaryhmissä niistä puuttuu sellaisia tahoja, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa ja vaikuttaa siltä, että asiantuntemus on yksipuolista. Se koskee ainoastaan rahoitusasiantuntemusta mutta tarvittaisiin ehkäpä jonkinlaista yhteiskunnallistakin näkemystä. Ei tämä liity siihen, onko ihmisellä kokemusta rahoitusinstituutiosta. Ei tässä ole kyse siitä ainoastaan. Eli haluaisin, että näitä asiantuntijaryhmiä tarkasteltaisiin. Kiitos sitten kollegat, jos ei ole lisää puheenvuoropyyntöjä tällä hetkellä. Niin sitten vastauksiin, jos merkitsin ylös oikein, niin tuli EFSAlle kysymys, erityisesti Bart Staasilta, De Jongilta, sitten EASUlle, turvapaikka-asioiden virastolle, EIOPalle ja sitten ehkäpä Frontex. En nyt tiedä. Ehkäpä tässä järjestyksessä voidaan mennä. EFSALta, elintarvikevirasto, tohtori Bernhard Ull joka on virkaa tekevä toimitusjohtaja, meikä oikein, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Niin, kiitos puheenjohtaja. Äh, hyvät naiset ja herrat, kiitos, että saan mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Käsittelen erityisesti herra Stassin kysymystä. Kiitos, että otitte esille mielestäni erittäin tärkeän asian siitä, että saadaan aikaan oikea tasapaino sen välillä, että on tieteellistä huippuosaamista, jota tarvitaan. Kuten kaikki tiedätte, ESA on, sillä on erityinen kokoonpano, että tarjoamme tieteellisiä lausuntoja ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Se on, siinä on ero esimerkiksi Yhdysvaltain järjestelmään, jossa on sisäisiä asiantuntijoita. Meillä on yli 5000 ulkoista asiantuntijaa, jotka tulevat jäsenvaltioista ja joita EFSA käyttää kehittääkseen ja sitten loppuviimeksi hyväksymään tieteellisiä lausuntoja, joita se antaa riskienhallinnoille. Ihan muutama luku, jotta voimme nähdä, että mitä EFSA tekee tässä asiassa. Me arvioimme 2012 vuonna noin 7000 vuosittaista etu, etuilmoitusta ja 35 000 esitystä kohtaa niihin verrattiin kokouksistamme ja EFSA on sitoutunut tähän, sitonut tähän työhön noin miljoona euroa vuodessa, kun henkilökunnan osalta pyritään ja IT-investointien osalta pyritään vastaamaan tähän, millä haluan osoittaa, että EFSA ottaa tämän kysymyksen riippumattomuudesta tieteellisessä asiantuntijuudessa kovin vakavasti. Ja kaikki olisimme varmaan sitä mieltä, että EFSA on parantanut juoksua viimeisen viiden vuoden aikana paljon ja olemme ottaneet käyttöön uuden toimintapolitiikan 2011. Se on toteutettu 2012, jotta saadaan aikaan oikea tasapaino toisaalta sen välillä, että pyritään parhaaseen mahdollisen asiantuntijuuteen tasoon ja toisaalta, että vältetään tosiasiallisia tai myöskin oletettuja eturistiriitoja. Sitten nimenomaisempi kysymys herras taas yksi oli se, että sanoitte, että tämä ei ole elinikäinen kielto, jota vaaditaan. Mutta tiedättehän, ihmiset, joita toimialalla työllistetään, sulje, ovat suljettu ulkopuolelle kaikesta EFSAn työstä. Ei ole mahdollista, että ihmiset, jotka olisivat töissä toimialalla, olisivat milloinkaan työryhmässä tai tieteellisessä lautakunnassa, eli se on suljettu pois. Sitten, että puhujat, ovatko he yhteisjärjestäjä tai puhuja tieteellisessä konferenssissa, jossa toimiala voisi olla sponsorina tai osa sponsorina. Meillä on eri lähestymistapassa. Sanomme, että jos tämä järjestökonferenssi on työryhmän toimivaltuuden salkun sisällä. Silloin olisi konflikti, ei olisi sallittua, mutta jos se on työryhmän salkun äh, käsittelyalan ulkopuolella, olisi sitten sallittu sääntöjemme mukaan tällä hetkellä. Ja mielestäni tämä on reilu lähestymistapa, koska jälleen, kun on tarve päästä käyttämään parasta mahdollista tieteellistä asiantuntijuutta ja toisaalta välttää tosiasiallisia tai oletettuja eturistiriitoja ja niiden olemassaoloa. Mainitsit olette myös kansallisissa ruoka- elintarviketurvallisuuselimissä jäsenyys. Sama pätee tähän. Jos on jotain konsultointia, oli se maksettua tai ei, emme tee eroa tämän välillä, vaikka siitä ei saisi palkkaakaan tai palkkiota, vaikka se, jos se on meidän tieteellisen lautakuntamme käsittelyalassa, niin siinä on eturistiriita ja henkilö ei saa olla työryhmän jäsen. Mutta herra Stasi käsitteli myös ihan perustavanlaatuisempaa kysymystä siitä, että mikä on suuri sen välillä, että mikä on tieteen ja päätöksen asema Euroopassa ja perussäädös, joka EFSAlla on, ja kun tieteellistä työtä tehdään ulkopuolisten asiantuntijoiden tahalla, mikä mielestäni on hyvin ja, hyvä ja tehokas malli, joka Eurooppaan on luotu, niin minun mielestäni ja tämä mielestäni tunnustetaan myös tilintarkastustuomioistuimen taholla, mutta myöskin meidän tieteellinen panoksemme on hyvä laatuista ja se siis tarkoittaa, että tasapaino on hyvä. Tietysti, älkää merkä väärin järjestelmää voidaan parantaa. Kuuntelemme huolella sitä, mitä kansalaisjärjestöt sanovat. Meillä on sidosryhmäaloitteita. Me päivitämme politiikan toimintatapojamme 2014. Me olemme valmiita ja voimme, voimmekin oppia kritiikistä ja niin pitäisikin tehdä. Mutta jos sopii vielä yksi viimeinen pointti meidän pitäisi niinkään keskittyä asiantuntijoiden valintaan, mikä on tärkeää sinänsä ja se täytyy hoitaa, mutta enemmän pitäisi keskittyä EFSassa ja keskitytäänkin enemmän siihen, että prosessi sinänsä on avoin ja läpinäkyvä. Sitä täytyy saada avoimempi ja tämän myötä pystymme näyttämään myös yhteiskunnan kriittisille osille, että me asiantuntijamme ja haluaisin käyttää hyvä, mahdollisuutta hyväkseni kiittääkseni asiantuntijoitamme he tekevät paljon työtä ilman palkkiota. Tehdään työtä kansanterveyden hyväksi, tieteen edistymisen hyväksi ja sokerina pohjalla mielestäni myös Euroopan konvergenssin puolesta. Kiitoksia. Sihteeristä juuri kertoi minulle, että Raalia ei teille tuli kysymyksiä esittelijältä. Jatkamme yksin nyt sitten tässä järjestyksessä kuitenkin seuraavana De Jongin kysymykset EASolle, eh, e turvapaikkaisuuden virastolle, vai oliko se EASA? Niin, siinäpä kysymys. Oliko lentoturvallisuus vai pakolaisasiat? E Minä sanon, että EASalla oli parhaat käytänteet, että se toimii esimerkkinä muille virastoille eh, säätöjen soveltamiseen eh, kansallisen asiantuntijoihin ja määräaikaisiin työntekijöihin. En tiedä, pitäisikö muiden vastataan, vai voisiko herra Viisa selittää, miksi hän laati tämän politiikan? Sekin on mahdollista. So, uh... Ja sosta... Uh. Tohtori Robert Fisher, joka on siis pääjohtaja EASolta, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenvuorosta, puheenjohtaja. Paljon kiitoksia kysymyksistä. Me vahvistaa, että olemme valinneet tämän laaja-alaisen lähestymistavan eturistiriintoihin liittyen useammasta syystä. Viraston työ se liittyy siihen työhön, mitä vakitoinen henkilöstö, asiantuntijat ja tekijät tekisivät, ovat aika samanlaista. Heidän kohtelu eri tavoin eturistoriitojen suhteen eivät hyvältä, joten omaksumme tämän laajan lähestymistavan. Kiitos, jatkamme eteenpäin. Sitten herra Jose Manuel Zeta Garcia innovaatioteknologiainstituutista. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää teitä kutsusta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun puhun täällä tärkeälle valiokunnalle ja aluksi osoittaisin kunnioitustani parlamentille, koska parlamentin neuvosto yhdessä tekivät päätöksen 2008 antaa Euroopan innovoinnille mahdollisuuden luomalla eteen ja keskittyä ihmisiin ja yrittäjyyteen. Näillä sanoin. Ilmaisen kiito kiitollisuuteni Euroopan innovointi- ja teknologia instituutti budjetti on 2008 aloittanut luomalla nämä tieto- ja innovaatiokeskukset, KIKSit, 2008 lähtee minä liittyen 2011 heinäkuussa. Ja kysymyksiä, jotka valiokuntaanne kiinnostavat. Minä niin varhaan totesin, kuinka tärkeitä nämä takuut liittyen ää, mä nyt varhavat ja loin erittäin tärkeä voimakkaan auditointikäytännön. Ja pyrimme myös skriinaamaan aikaisemmat käytännöt ja, ja tarpeena oli taata veronmaksajan edut tässä ilmastossa. Ja nyt, puheenjohtaja, tässä on kaksi asiaa, jotka kiinnostavat teitä myönnettyihin apurahoihin liittyihin liittyy erityisesti myöskin auditointiin. Myönnettyihin varoihin 2012, kuten esittelijä alleviivasi, se oli tärkeä vuosi, ei ainoastaan transaktioiden, vaan myös edistyksen kannalta. Valiokuntanne huomioon kiinnittää siihen, että, että tuomioistuimen varauksellinen lausunto Nämä varamat liittyvät ainoastaan transaktioihin, jotka ovat 2010 avustuksiin, koska tuomioistuin myös toteatte, transaktioita, jotka liittyvät 2011 ää, avustuksiin, niihin ei liity mitään materiaalisia virheitä. Eli ei tee metodologia, sitä pidetään luotettavana. 2012 maksoimme 2011 2010 taseen. 2011 voidaan pitää luotettavana ja vailla materiaalisia virheitä. 2010 Meillä oli kenttätyötä, mutta kun tuomioistuin kävi vieraanamme, kenttätyö oli vielä kesken. Siinä meni vähän aikaa. Voin kertoa teille puheenjohtaja. Tämä harjoitus, jossa otamme tuomioistuimen vakavasti, tämä harjoitus on nyt loppu. Ja takaisin näitä 2010-2011 ovat tileillä. Sitten esittelen kysymyksiin antaisin päivämäärät 2011 avustuksiin 2012 auditointi tehtiin. Tämä on erityispiirteisemme liittyvä. Meiltä menee noin vuosi ennen kuin keksit voivat aloittaa auditoinnin. 2012 joulukuuhun li- alkoi tämä auditointi ja 2012 kesä-heinäkuussa varat voitiin veriä ja toimistoon kerkisi ottamaan nämä huomioon 2010 liittyen. Tämä on tärkeä päivä, päivitystöille. Nämä auditoinnit tehtiin 2013 toukokuussa. Auditointi ja kenttätyö vietiin siis vasta elokuussa loppuun ja loppuraportti tuli lokaa marraskuussa viime vuonna. Ja voimme ilolla kertoa teille, että varat tullaan maksamaan takaisin kolme kiksin tapauksessa. Nämä kenttätyöstä, eli 2012 oli erityinen vuosi, mutta vuosi, jolloin pyrimme edistämään edistämistä, me uskomme missiomme, ja mistään tapahtumasta ei saa tulla onnettomuutta. Tämä on tällainen raskas auditointi, mikä olemme käyneet läpi mutta se tarvitaan EIT äh, selkärangan säilyttämiseksi. Olen tehnyt kaiken, jotta voimme antaa kunnan vakuudet teille, mutta esitteli halusin myös tietää, mitä me olemme tehneet sisäisen äh, tarkistuksen korvaamisen suhteen. Ei teillä oli tällainen sisäinen tarkastaja. Valitettavasti aikaisempi auditoija lähti 2012 vuoden viimeisenä päivänä. Tämä ei tarvitse, että me vain pörttelemme peukaloita, vaan rekrytointi-ilmoitus tehtiin heti sen jälkeen. Ja tämä rekrytoinnin varauslista tehtiin muutaman ilmoituksen jälkeen. Ensimmäisen äh, haun yhteydessä me saaneet hyviä ehdokkaita. Toisen haun jälkeen saatamme kesäkuussa luoda tällaiseen listan ehdokkaita. Ja sitten hallitus syyskuussa 2013 nimesi uuden tarkistajan. Kuten tiedätte, äh, henkilö joutui eroamaan aikaisemmasta tehtävästään ja tämä irtisanomisajan vuoksi hän pääsi meillä töihin vasta tammikuussa 2014. En halua antaa kuvaa, että viime vuosi olisi mikään kadonnut vuosi, koska hallintoneuvoston viisaudesta päätti luoda sisäisen auditointikomitean luodakseen tällaisen sillan siihen henkiin, joka meillä nyt, hetkeen, joka meillä nyt on, eli meillä on säännön tarkastaja. Sillan luomiseksi tämä tarkastuskomitea luotiin tammikuussa, kun hallitus kuuli, että tarkastaja lähtee, auditointikomitea, mikä on mielestäni hyvä käytäntö säätin ylös maaliskuussa. Se on ollut hyödyllinen. Tämä tukee hallintoneuvostoa tarkastuksen suosituksen tämän seurannassa. Sen täytäntöönpanon johdon vastuulla. Se myöskin raportoi sisäiselle tarkastajalle, mikä takaa sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden. Toivottavasti vastaan kysymykseen, mutta olen käytettävissä lisäselkeytyksiä. Kiitos, herra Garcia. Seuraavana Frontex. Oli kysymyksiä Frontexille. Tervetuloa Ilkka Laitinen, pääjohtaja Frontexista. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Arvon valiokunnan jäsenet, arvon tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, hyvät kollegat. Toden totta. Kaiken kaikkiaan meille esitettiin viisi kysymystä, esittelijä ne esitti. Ja otan ne yksi kerrallaan vastattavakseni. Ensimmäinen kysymys. Se liittyy siihen, miksi Frontex ei vaadi asiakirjoja kaikista niistä toimista, jotka liittyvät ähm, maksuihin tai määrärahoihin. Äh, lyhyesti vastatakseni meidän täytyy ymmärtää näiden operaatioiden äh, luonne. Nämä apurahot, rahat tai rahat, määrärahat annetaan yleensä äh, viranomaisille, jotka äh, tekevät Frontexin koordinoimissa operaatioissa rajavalvontatyötä yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa sellaisissa valtioissa, jotka ovat kovan paineen alla. Se, että käytetään alusta tai lentokonetta, niin eihän kaikkia kustannuksia voida dokumentoida samalla tavalla kuin muissa toimissa. Ja me ymmärrämme sen, että tämä on puute. Ja jotta voitaisiin lieventää riskiä, me olemme luoneet toisenlaisen järjestelmän – jonka myötä voidaan varmistaa se, ovatko kustannukset perusteltuja. Järjestelmän nimi on REM, Running Equipments, eli REM on kyseessä. Se tarkoittaa sitä, että jokainen alus tai lentokone jokaiselle alukselle tai koneelle eh, liitetään tietynlainen eh, hintalappu, katsotaan minkälaisia kustannuksia sen käytöstä koituu. Ja kun meillä on tämä REM-metodi, niin me eh, päädymme tällaiseen valvontatuntihintaan. Ja operaatioiden mittaan tämä kaikki varmistetaan. Eli ei, meillä ei ole yksittäisiä asiakirjoja, vaan pikemminkin valvomme näitä valvontatunteja, jotka lasketaan tämän REM-metodin avulla. Toinen seikka, joka kannattaa tässä vaiheessa mainita, on seuraava. On tärkeää, että me ymmärrämme, ketkä ovat sidosryhmiämme, keille määrärahoja annetaan. Kyseessä ovat jäsenvaltioiden rajanvalvontaviranomaiset. He saavat meidän määrärahojamme operaatioissa. Muilta osin, sikäli kun mahdollista on, niin me edellytämme myös asiakirjoja, muun muassa vuosittain noin 10 miljoonaa euroa yhteisistä palautusoperaatioista. Näiden osalta asiakirjat ovat aivan selkeitä, niitä voidaan jäljittää, niitä voidaan löytää perinteisesti ja myös muiden välineiden avulla yhä enemmän ja enemmän. Eli aina kun me vaadimme asiakirjoja, niin niitä on kyllä saatavilla. Toinen kysymys liittyi tähän fyysiseen inventaarioon ja siihen, miksi sellaista ei ollut olemassa vielä vuonna 2012. Vuonna 2012 meihin vielä vaikuttivat kovasti vuoden 2011 tapahtumat, kyse oli arabikevään vuodesta. Ja voimme todeta, että vuonna 2011 Frontexin toimet olivat aivan uudessa ulottuvuudessa, niitä oli paljon enemmän. Me tarvitsimme toimien uudelleen priorisointia, ei ainoastaan operationaalisesti puhuen, vaan myös siltä kantilta, miten hallinnollista, rajallista hallinnollista me käytämme hyväksemme. Toisaalta me pohdimme sitä, mikä, minkälainen vaikutus ja minkälainen riski tähän kaikkeen liittyy. Ja johtopäätös oli se, että vuoteen 2012 mennessä fyysinen inventaariojärjestelmä sellaisena kuin sen pitäisi olla olemassa, niin sitä ei ollut vielä saatu päätökseen. No hyvä uutinen on se, että nyt meillä on sellainen olemassa. Ja fyysiseen inventaarioon liittyvää metodologiaa sovelletaan. Meillä on nyt selkeämpi kuva siitä, mitä meillä on ja mitä meillä ei ole. Kolmas kysymys. Se liittyy värväykseen. Ja aivan kuten kertomuksessa niin selkeitä puutoksia kyllä rekrytointiprosessissa on. Itse asiassa meillä on kaksi erillistä värväysprosessia ja meidän on aika vaikea soveltaa niitä sellaiseen ympäristöön, jossa Frontex toimii Varsovassa. Eli meillä on tietty kynnys niitä ehdokkaita varten, joita meillä voisi olla joskus nämä kynnysarvot ovat erittäin alhaiset. Me tarvitsemme kaikki, meidän täytyy valita vain paras ehdokas. Toisaalta olemme pohtineet, pitäisikö meidän määrittää haastattelukysymykset etukäteen ennen kuin aloitamme haastatteluja. Jälkimmäinen metodologia, metodi on helpompi toteuttaa, mutta tällainen kynnysten asettaminen silloin, kun esimerkiksi haastattelemme kolme tai neljää henkilöä, jotka hakevat yhtä tiettyä virkaa tai paikkaa, niin silloin tätä on kyllä aika hankala soveltaa tavalla, joka olisi parhaiden käytänteiden mukainen. Neljäs kysymys liittyi henkilöstöön ja jaostojen johtajiin. On totta, että vähän aikaa sitten kaksi johtajaa kolmesta on lähtenyt virastosta. Tosiasia on kuitenkin se, että kaikki e, johtajat nimitettiin viideksi, viiden vuoden määräajaksi. Ja toi kolmas johtaja päätti palvella tämän kauden loppuun. Yksi teki omat johtopäätöksensä ja haki eroa pari kuukautta ennen kuin kysymys ennen kuin tuli eteen tämä kysymys sopimuksen uudistamisesta. Kysymys siitä, vaikuttiko tämä nyt siihen, mitä vuoden 2012 kertomuksessa sanotaan, niin no minusta tällä ei ole ollut vaikutusta. Ainahan sitä voidaan spekuloida, että jos meillä olisi ollut erilaisia ihmisiä, erilaisia prioriteetteja, niin ehkäpä osa, puut, osa puutteista olisi voitu lieventää jo aiemmin. Entäpä sitten nämä palveluntarjoajien ää, lausumat? Kysymys oli, miksi me emme saa samankaltaista tietoa kaikilta lähteiltä. No, asiahan on nyt niin, että suurimmalla osalla sidosryhmiämme ei ole keskitettyä kirjanpitojärjestelmää, joka mahdollistaisi sen, että taseet voitaisiin sovittaa yhteen. Yleensä kyseessä on valtiovarainministeriö, tai joku, jokin muu ministeriö jossain tietyssä jäsenvaltiossa, joka seuraa näitä taseita. Ja jos me satumme esittämään kysymyksen ministeriölle tai jollekin muulle viranomaiselle, niin me saatamme saada aivan erilaisia vastauksia kysymyksiimme. Me olemme yksilöineet tämän nimenomaisen ongelman, aivan kuten kaikki muutkin tilintarkastuslautakunnan raportin tai kertomuksen löydökset. Mutta täytyy todeta, että tämä on aika haastava ongelma on vaikea täyttää odotukset sellaisina kuin ne tässä kertomuksessa esitetään. Yhteenveto. Me otamme äärimmäisen vakavasti kaikki tilintarkastustuomioistuimen löydökset, jotka koskevat vuotta 2012 vuodelle 2013 ja 2014 osalta me olemme oikeastaan korjanneet jo kaikki nämä ongelmat. Kaikki järjestelmät ovat nyt paikallaan, toimivat. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun minä itse olen kuullut tästä vastuuvapaudesta tai disclaimerista. Ja otamme vakavasti kaikki nämä löydökset. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Laitinen. Kiitos, herra Laitinen. Sitten vakuutus- ja eläkevakuutusviranomainen johtaja Kartalbo. Tervetuloa. Saatte puheenvuoron. Mr. Chairman, honorable... Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitos. On me osallistua tämän prosessin, joka on mielestäni äärimmäisen tärkeä. Kiitäisimme myös tilintarkastustuomioistuimen kollegoja kuin myös komission sisäisen tarkistuksen kollegoita, jotka ovat paikalla. Koska meillä on kaikki sama, kaikilla sama tavata. Kysymys on tilivelvollisuudesta, mutta erityisesti seurattavuudesta, tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta. Kävisin kysymykset läpi yksittäin. Ensimmäinen liittyy tähän äh, eturistiriitoihin liittyvään äh, kotisivuun sivustaan. Olemme uudistamassa kotisivuja, koska ihan lyhyesti sanoen meidän nykyään sivut eivät ole kaikkein käyttäjäystävällisimpiä. Tämä tulee tältä aikaisemmalta komitealta, jolla oli raitettuja resursseja ja käytämme sitä kunnes kykenemme ottamaan askeleen eteenpäin. Ideana jatkaa niin, että elokuussa testaisimme tätä ja sitten lokakuussa pääsemme käyttämään tätä, mutta Eettiset säännöt ja etoristiriidat ovat niin tärkeitä, joten tarkoituksena on saada kesäkuussa jo nykyjärjestelmän mukainen yks, yksinkertaisempi osio. Tämä tarkoittaa, että tietoja helposti ää, äh, käytettävissä, mutta, mutta tarkoitus siirtää ne yhdelle helposti käyttävä sivulle. Mitä mä en mennä ad hoc-sivulla tehdä? Ensinnäkin saatavuus. Tiedon hel helppo saanti. Me haluamme nykyjohdon tiedot. Ne on sivulla yhä. Johdon CV ovat myös siellä. Jopa johtaminen. Miksei henkilöstö? Meillä on tänä vuonna erittäin ikävä tilanne. Yksi kollega. Kaikki puhelinnumerot olivat verkkosivulla. Häntä uhkailtiin. Joku uhkasi myöskin itsemurhalla. Keskustelimme Saksan poliisin kanssa ja meillä oli yhteinen suunnitelma. Ja päätimme, että ainoastaan johto on täysin näkyvissä tämmöisen tilanteen välttämiseksi. Kaikki säännöt, jotka on hyväksytty, ja eturistiriidasäännöt, meillä on kaksi säännöstä. Yksi olemassa olevalle henkilöstölle ja toinen valvontalautakunnalle. Olen toimitusjohtaja nämä Tämä henkilö, joka nimittää kollegat, joten emme nimitä, en nimitä tietysti jäseniämme. Meillä on tämä valvontaneuvosta liittyvä päätöksentekomekanismi. Sinne viitaa myöskin nykyeettisiin sääntöihin, jotka ovat siinä sisäänrakennettuna. Transparenssi etiikka on ollut viraston prioriteetti ensimmäisestä päivästä. Ensimmäinen yksi ensimmäistä nimityksistä oli 2011 oli tällä eettisestä asiasta vastaava viranomainen tällaiset eettiset käyttäytymisäännöt rahoitukseen ja sopimussuhteisiin kumpaleen tapauksessa on osa niitä asioita, joita jopa henkilöstön täytyy täyttää. Meillä on myös tietoisuuteen liittyviä sessioita ja, ja vuorovaikutussessioita. Kaikkien täytyy ottaa osaa tähän. Heidän täytyy täyttää koulutusta, joka liittyy etiikkaan ja eturistiriihin. Johtaja ja ää, äh, johtokuntaan tulivat antamaan lausumat tästä. Sitten meillä on tällaiset äh, arkaluotaiset virrat, me olemme tehneet riskiarvioinnin, toimintamme aikana olemme tunnistaneet tämän yhtenä alueena, jossa meillä voi olla riskejä. Olemme keskustelleet komission sisäisen tarkistuksen kanssa. Meillä on riskikartta siltä pohjalta. Meillä olemme kuvanneet esimerkiksi sensitiiviset tehtävät, esimerkiksi ihmiset, jotka tekevät suoria tarkistuksia. Tämä ensimmäiseen kysymykseen liittyy. Toinen kysymys liittyy tähän isoon ATK-projektiin, jolla monivuotinen 2011-2015 juoksuaika. Missä mennään? Meillä on hyviä uutisia. Tätä projektia vetää isompi projekti Solvensi 2, josta on keskusteltu neuvostossa, Euroopan parlamentissa joukko vuosia, 13 vuosia. Lopulta vihreitä valoa, Solvensi 2 projektiin liittyen näytettiin vihreitä valoa tiedämme, että 2016 tammikuussa Solvensi voi olla käytössä. Ja 2014 vai tammikuussa 16. tammikuusta tammikuuhun viranomaisten täytyy ryhtyä askeleihin, jotta ne ovat ää, valmiita riskipohjaiseen valvontaan. Ja meillä on muun mm. muassa 2015 velvollisuus raportoida uusien näiden kaavioiden mukaan. Ja tästä voimme nähdä, missä me olemme tällä hetkellä. Eli 2014 joulukuun mennessä meillä täytyy olla tällä tavalla tiedon keräämisen ja standardoinen taksonomia, mutta raportointiformaatit kaavakkeet, ne lähdetään tarkastettaville ja niitä testaa 2015. Missä meillä 2013-2014 suhteen datan keräämisen standardoinnin suhteen tämä taksonomia, minä en ole mikään aito ATK-asiantuntija. Kansalliset valvontaviranomaiset voivat käyttää sitä ilmaisesti myös 5000 vakuutusviranomaista, jotka ovat Solvesi kakkosen aloisia. Meillä on tällainen lähestymispaketti, jolla he voivat kerätä dataa, vaikka Excel, äh, Excel-muotoinen, sitten me käännämme sen omaa taksonomian varten ja kansalle. äh, viranomaisilla meillä on tällainen kalupakki, dataa keräämiseksi ja myös analysoimiseen. Jos meidän budjetti tulee osittain jäseniltä, me, me kykenemme tekemään tämän ja vältämme päällekkäisiä kustannuksia. Ja viimeinen tekijä tässä tämä keskitetty tietokanta. Tämä on tämä informaatio, jota yrityksellä keräämme. Missä mennään? Me etenemme. Me olemme valmiita että ensimmäinen tammikuuta 2015 kaikki Solvissa kakkosen työkalut ovat valmiina. Ja sitten kysymys siitä, kuinka paljon sitä puhutaan. Tässä kaksi isoa pottia, yksi ATK-ohjelmat ja toinen on infrastruktuuri. Pehmäpuolelta 2015 8,4 miljoonaa euroa. Infrastruktuuri osa arkkitehtuuria, siihen liittyy vielä 5,4 miljoonaa euroa. Meidän muiden kannalta siis kysymys on 13,8 miljoonaa euroa valtava projekti. Kolmas kysymys, joka käsittelijä on eh, otanut esille, liittyy korkeiseen siirtymämäärään. Aloittaisin 2012 ja sitten siirtyisin 2013. Vaikka tämä on 2012 vastuuvapausmenettely. Mutta parlamentin vastauksessa kerroimme, että on yhtä tärkeää nähdä, että, että meillä on isompi projekti, Suora kysymyksenne on 79 prosenttia. Onko tämä ison ATK-projektin tuottava? Ei. Ei, se liittyy 2,2 miljoonaa euroa. Meillä on neljä aluetta, muuta aluetta, jossa on siirtoa. Ensinnäkin yhteinen sopimus Esman kanssa. Esma Hub, tällainen napa, joka liittyy osakekauppaan. Puolet me ovat myös Esman jäseniä. Haluaisimme tehdä yhteistyötä heidän kanssaan taataksemme, jotta jäsenille ei tulisi tuplakustannuksia. Tämä on Esman pyörittämä projekti ja se on 193 000 euroa. Tänne on koulutusta kansallisille viranomaisille. Meillä oli yli 30 koulutusaloitetta, kunnianhimoinen ohjelma – seminaareja ja koulutusaloitteita loka marras-joulukuussa, mutta valvonta lautakunnan kanssa 2012-2013 kanssa myös, koska osalla jäsenistä oli vakavia tällaisia ongelmia. Ne, ja, jotka tarvitsevat enemmän meidän koulutukselta, meidän täytyisi tukea ja rahoittaa heitä. Totta kai. Äh, kustannukset täytyy tilittää ja voi lähettää kolme, korkeintaan kolme asiantuntijakoulutuksen 140 000 euroa. Ja sitten ATK tietoturva 49 000 valvojien verkostolle ja sitten 60 000 raportointien. Jos tämä iso ATK infrastruktuuri ja tämä yhteinen koulutus valvojille ja ESMAn yhteinen sopimus. Jäljelle enää 100 000 euroa. Sitten vuoteen 2013. Ja me, että meillä tulee olla 23 prosentin siirto. Seurattavuuden hengessä selitämme tämän selitys on sama. Tämä osa tätä kunnianhimoista ATK-projektia projekteja. Vuonna 2012 meillä oli 2,8 miljoonaa euroa näiden projektien kahteen vaiheeseen. Se 3,3 miljoonaa 2013. Siitä me olemme maksaneet 6 prosenttia. Lopu maksaa 2014 kuluessa. Ja tärkeä viimeinen näkökohta. Joskus on hyvistetetty siirrot kyseenalaistetaan silloin, kun ne eivät liity isoihin projekteihin. Koska se haastaa tämän vu- vuosipohjaisen budjetoinnin. Mutta meillä on iso sopimus, ja 2012 70 prosentista yli 95 prosenttia on täytäntöönpantoa. Tämä liittyy kolmanteen kysymykseen ja viimeinen kysymys liittyy siihen ei jopa ja muiden kahden esanalla olevan viranomaisen ryhmät. Meillä on kaikenlaisia asiantuntijaryhmiä, sisäisiä työryhmiä, jotka ovat omaa asiantuntemusta, mutta kansallisten valvojen asiantuntemusta. Ja sitten sidosryhmät, jossa hyödymme kolmas osapuolten osanotosta, teollisuustutkijat, kuluttajien, AY-liike, pk-yritykset. On reilu sanoa, että ensimmäinen valintaprosessi olisi voinut olla parempi. Ensimmäinen valinta oli 2010. Virasta ei ollut vielä luotu. esityksen pohjalta yrittäkääpä lukea, koska se on vähän epäselvä sen suhteen, että mitä kriteeriä sovelletaan. Tuon vuoksi ja tuon tunnistaen me pyrimme parannuksiin olimme, yhteyttä, asia, olemme yhteydessä asiamiehen, oikeusasiamiehen, ja kävimme olemassa olevien sidosryhmien kanssa läpi, mikä toimii, mitä voi parantaa. Meillä on nyt valintasäännöt, joita on jo viime kesällä sovellettu, ja meidän mielestä ne täyttää täyttävät Finance Watchin ja oikeusasiamiehen kriteerit ovat transparentteja ja parhaat sidosryhmät valitaan sitä kautta. Ja sitten tämä loppukysymys epätasapaino. En ole eri mieltä. Se on ikävää työskentelemisen sen parissa. Mutta asetus toteaa, että 10 heistä on teollisuudesta. Viisi on tutkijoita. Ne ovat kaksi rajoitetta. Sitten kuusi muuta kategoriaa täytettävänä ja hakemuksia. Otetaan esimerkki. Viisi tutkijaa. Oikea sukupuoli, tasapaino ja maantieteellinen. Ja vakuutusryhmämme saamme kuusi hakemusta viiteen paikkaan, neljä samalta jäsenvaltiolta. Mitä me teemme? Tuomme miniminen ne kolme niin kuin teimme. Muuten voidaan pitää kansallista syrjinnästä. Avaamme tämä uudelleen, koska tämä ei näytä hyvältä. Prosessi ei ole teilleen. Nyt meillä on prosessi, jota haluamme testata, josta olemme keskustelleet oikeusasiamiehen kanssa. Tilanne on palautteen suhteen hyvä, mutta joskus todellisuus tekee asioista monimutkaisia meidän sidosryhmämme puheenjohtaja on nainen ja edustaa kuluttajia. Much for these, uh, Kiitos laajasta vastauksista, mikä osoittaa, että teette kovasti työtä näissä asioissa. Minulla on vielä kaksi virastoa listassani ja tietysti komissiokin haluaa puheenvuoron. Eli välittömästi EASA saa puheenvuoron. ilmailuturvallisuusvirasto. Sieltä edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Hallinnollisesti kuulun EASAan, joten haluan kiittää teitä sitten, että annoitte EASAlle puheenvuoron, mutta meillä ei ole mitään sanottavaa. Minulla ei ole mitään lausuntoa esittävänä, koska minä olen osana tätä verkostoa ja kollegani on antanut jo kaikki lausuntonsa. Puheenvuoro puheenjohtajallenne. Rautatievirastosta. Hänelle esitettiin kysymys. Herra Ferschleipe, niin jos sopii. Tehkää yhteenvetoa ehkä, jos sopii. Puheenjohtaja, yksi kohta vain. Niin, toimiiko mikrofoni? Niin, nyt on parempi. Joo. Pahoittelen sulkeelta. Niin, haluaisin kiittää kaikkia osallistujia tästä loistavasta keskustelusta, mutta mielestäni on tärkeää on sekin, että komissiolla on vielä puheenvuoro. Nyt on tärkeää sanoa, että olemme julkaisseet virastojen toimintakertomuksia liittyy yhteiseen lähestymistapaan 2013 vuodelta. Ja tässä kertomuksessa tietysti 34 toimi kuuluisa etenemissuunnitelma on tärkeällä siellä. Se tarkoittaa selkeiden politiikkojen toimi, toimeenpanoa eturistiriidasta. En käsittele yksityiskohtia, koska monet yksityiskohdat ovat jo tulleet esille, mutta tiedätte, että komissio on julkaissut joulukuussa 2013 ohjeet siitä, että miten nyt ristiriitoja hallitaan ja estetään hajautetusti hallinnoiduissa virastoissa. Ja tiedätte myöskin, että työ näissä ongelmissa, en nyt käsittele yksityiskohtia, kolme neljä erityistä alaa tässä on kyseessä, niin se on jatkuvaa työtä, mikä tarkoittaa, että jatkamme tänä vuonna sitä, että teemme vieläkin täs työtä, vieläkin täsmällisempien säätöjen puolesta perustuen komission ohjeisiin, jotka se on julkaissut. Tämä on todellakin ala, jossa kaikki osoitamme kaikki edistystä ja kehitystä ja olemme kovin mielessämme, että etenemissuunnitelma ja sehän on myöskin toimielinten välisten työryhmän tulosta, niin on johtanut selkeisiin ohjeisiin ja suuntaviivoihin virastoille eturistiriitojen käsittelyssä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos kovasti, herra Verschleipe. Ja nyt komissiosta. Ah, he eivät haluakaan puheenvuoroa. Joten tilintarkastustuomioistuin päättää ja sitten esittelijä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Sarvamaata tästä äärimmäisen tärkeästä kysymyksestä. Se kyllä porautuu kaikkein tärkeimpiin ongelmiin, joita me nyt tässä käsittelemme. Jos olen oikein ymmärtänyt Sarvamaan kysymyksen oikein, niin hän pyysi johdonmukaisempaa tarkastusta tilintarkastajiltamme, koska hän on sitä mieltä, että virastot ovat erilaisia keskenään. Ja tottahan se onkin. Tämä on tosiasia, koska jotkut ovat sääntelyviranomaisia, joilla on sääntelyvaltoja, jotkut ovat valvontakeskuksia, toiset taas ovat tekemisessä tieteellisen tutkimuksen parissa. Niillä on eri organisaatiomallit, eri toimipisteet ja eri hallintorakenteet. Toistan, jos ymmärsin oikein edustaja Sarvamaan kysymyksen, niin nyt näyttäisi siltä, että tilan, että meidän tulisi olla johdonmukaisempia kriteereissämme, joita sovellamme tarkastuksissa. Ja kun me arvioimme yksittäisiä virastoja, ja meidän tulisi ottaa huomioon erot, koska tässä mielessä, jos oikein olen ymmärtänyt, niin vaikka voisi vaikuttaa kummalliselta, että tämän sanon, niin johdonmukaisuus käy ikään kuin eroavaisuuksien kautta. On sanottava, että meidän tarkastuksemme on Euroopan unionin lainsäätäjän muokkaamaa perussopimuksen kautta ja rahoitusasetuksen kautta ja myös näitä hajautettuja virastoja koskevan varainhoitoasetuksen kautta. Ja kun ajattelemme viraston äh, tarka, tarkastusten laillisuutta, niin tietysti eroavaisuudet on otettava huomioon. Kuultakin virastolta täytyy selvittää, ovatko tilit luotettavia ja ovat, tilien taustalla olevat transaktiot laillisia ja säännönmukaisia. Ja tässä yhteydessä ei voida ottaa huomioon koko eroja tai tehtävien eroja, koska säännöt ovat oikeudellisia sääntöjä ja ne ovat samat kaikille. Mutta olen kyllä täysin tietoinen tästä esittelijän tarpeesta ja parlamentin tarpeesta saada myös muunlaista tietoa tai ottaa muunkinlainen tieto huomioon. Kyllä tätä muutakin tietoa täytyy antaa muun muassa erityiskertomuksissa, joita tilintarkastustuomioistuin laatii, koska jos tilintarkastustuomioistuin voi vastauksia tällä tavalla antaa, on toki muistettava, että meillä on aika vähän aika- ja henkilöstöresursseja. Kaikkihan tietävät, että tilintarkastustuomioistuin sitten on laatinut raportit tai kertomukset muun muassa eturistiriidoista. Mutta ihan siitä saakka, kun olen toimessani ollut, niin olen yrittänyt laajentaa tarkastustemme kenttää, mutta tietysti kaiken taustalla täytyy olla laillisuus ja säännönmukaisuus. Ja olen yrittänyt saada aikaan yhteyden esimerkiksi talousarvion toteuttamisen ja itse hallinnon välillä. Ja tapauskohtaisesti olen yrittänyt osoittamaan, aina kun se on mahdollista, ää, miksi vaikkapa siirtoja on tapahtunut, tai jos on tapahtunut ylenpalttisia siirtoja, niin ovatko ne johtuneet esimerkiksi virheistä tai suunnittelun, huonosta suunnittelusta, vai olisiko ne voitu välttää? päättää virastojen monivuotisen, to, toiminnan monivuotisen luonteen vuoksi. Esimerkiksi kun puhutaan määrärahojen peruumisesta, jos määrärahoja toistuvasti perutaan, niin se saattaisi olla merkki siitä, että komission tuet tietylle virastolle ovat ehkä liialliset verrat, verrattuna todellisiin tarpeisiin tehdä ne tehtävät, joita virastolle on annettu tehtäväksi. Johtopäätös. Kun teemme tarkastuksia, niin täytyykö meidän ottaa huomioon niitä eroja virastojen välillä, johon Sarvamaa viittasi? ehkä tulisi. Ja sen tulisi mahdollistaa se, että voimme päätyä johdonmukaisempiin tarkastuksiin, mutta me emme kuitenkaan voi kaikkia eroja ottaa huomioon. Ja johtopäätökseni on se, että yritämme tehdä enemmän ja enemmän – yritämme tehdä enemmän, jotta voimme myös tämänkaltaisen huolen ottaa huomioon. Kiitos. Ja, vielen Dank äh, für die abschließende Stellungnahme des Rechnungshofs. Kiitos tilintarkastustuomioistuimen loppupuheenvuorosta, herra Russo. Ja sitten esittelijä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja lämpimät kiitokset kaikille teille, jotka vastasivat kysymyksiin. Tämä vastataan, että ihmiset ovat sit sitoutuneita siihen, mihin heidät palkattiin ja valittiin. On sanomatta selvää, että me olemme vielä jossakin kohtaa tiellä tällaiseen maailmaan, jonne emme sitten koskaan ennä. Täällä me olisi tylsää, jos olisimme siellä, joten jatketaan tällä tiellä. Esimerkiksi, toisin sanoen, Frontexin tapaus on erittäin kiinnostava minulle. Maailma ei ole mustavalkoinen. Eikä vastuvelvollisuuden pitäisi olla mustavalkoista. Kun kuuntelin herra Laittiseen pääjohtajan laaja laaja vastauksia, tuli mieleeni, että me no ehkä elämme eri maailmoissa. tämä tämä tuomioistuin johdonmukaisesti ää, laillisuuden ja säännönmukaisuuden nimissä auditoi on yksi maailma. Ja se maailma, jossa, jossa Frontex toimii, on kenties vähän toisenlainen. Taidan sanoa sitä tässä, että meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Jossa, sä puolet puhuvat mahdollisimman pitkälle samaa kieltä. Jollakseen vähän täsmällisempi. Näkyy sillä, että kenties työkalut ja periaatteet, joilla auditointia EU-ssa tehdään, eivät aina kohtaa niitä tarpeita, joihin vastaamaan me olemme ihmiset laittaneet. Tämä on aika filosofista. Kuten näette, ei ole mitenkään helppoa olla esittelijänä virastojen vastuuvapauden myöntämisessä. Kiitoksia, että olette kaikki tämän vakavasti ja varmasti opimme paljon. Ja kuuleminen jatkaa, tekee työstä vähän helpompaa. Kiitos. Yeah, um, thank you very much. Uh... Kiitos kovasti, hyvät naiset ja herrat. Tästä keskustelusta ja tästä mietinnöstä nyt Julkinen osuus kokouksesta loppuu. Kokous keskeytetään ja jatketaan huomenna. Kiitos, kokous päättyy.